Chers collègues, bonjour. Je euh, vous propose de reprendre. Hyvää huomenta. Ehdotan, että jatkamme nyt äh, kokousta siitä, mihin viimeksi jäimme. Eli kohta 16 on nyt esityslistalla tämän aamun ensimmäisenä kohtana. Ja äh, sen myötä ainakin äh, puheenvuoron Rovasari Esajalle – lausunnon valmistelijalle. Kyse on väestörakenteen muutoksesta ja sen vaikutuksesta Euroopan unionin tulevan kohesiopolitiikkaan. Tämä lausunto menee aluepoliittiseen valiokuntaan. Väestökehitysrakennetta on käsitelty siis siellä. Mutta nyt puheenvuoro Rova ja olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair, and good morning to... Kiitoksia puheenjohtaja ja huomenta kaikille kollegoille. Tässä valiokunnassa meillä on ollut hyvin kattava ja laaja-alainen mietintö väestörakenteen muutoksesta, joten tässä lyhyessä lausunnossa keskitymme vain väestörakenteen vaikutukseen tulevaan kohesiopolitiikkaan. Ja lausunnon henki ja tarkistusten henki näyttää olevan se, että väestörakenteen muutoksen indikaattorit, kuten vanhushuoltosuhteen ja muut indikaattorit pitäisi korvata bruttokansantuotetta tulevaisuudessa. Seitsemän kompromissia on tekeillä. Yritämme vielä löytää tapoja, hyvin, löytää hyvät sanamuodot ja niitä vielä harkitaan, joten ne eivät ole täällä meidän käsittelyssämme vielä, mutta uskon, että löydämme hyvän positiivisen ratkaisun näillä kompromisseilla. Kaksi tarkistusta on, jotka haluaisin ottaa esille. 31. Siinä on tämä sana tuottavuus. Sitä ei voida korvata sanalla saatavuus, koska niillä on eri merkitys, täysin eri merkitys. Vaikka tietysti voisin ymmärtää, että nämä kaksi sanaa voisivat olla samassa ja liitettäisiin ja-sanalla, mutta ei korvattaisi. Sitten 43. Jos se sanotaan, että kehottaa komissiota takamaan oikeusturvan yleisyydellisten sosiaalipalvelujen suhteen. Loppu tästä tarkistuksesta menee subsidiariteetin piiriin, että ehkäpä EPP pyytää tässä kohta kohdalta äänestystä. Mutta muuten nämä kaikki tarkistukset kovastikin tukevat tämän lausunnon linjaa ja kiitän kollegoitani panoksista tähän lausuntoon. Kiitos. Merci. Quels sont les collègues qui souhaitent... Kiitos. Ja ketkä haluavat käyttää nyt puheenvuoron tästä asiakirjasta? Rova Schröter. Hän lähti nyt salista. Rova Timar, hän ei ole paikalla. Enkä näe edessä varjoesittelijöitäkään. Madame Isaiah, ça va être beaucoup plus facile que... No rouva Essayah, tämä näyttää nyt äh, menevän aika helposti. Helpommin kuin voi kuvitellakaan. Yritän nyt saada ihmisiä hieman heräilemään näin aamutuimaan, mutta ei näytä onnistuvan. No, no, j'excite pas les esprits. J'essaie juste de... En tässä nyt se kummemmin yritä ketään pakottaa äh, puhumaan. Haluan vain nyt saada hieman aikaa kulumaan. Rova Schröter, ettekö te haluaisi puhua? Alors, écoutez, madame Essaya, il me reste No, ei tässä sitten muuta, Rova Essaya, kun onnittelut ja kiitokset vaan teille tästä esityksestä. Vielä muille tiedoksi sen verran, että lausunto hyväksytään 13. ja 14 päivä huhtikuuta järjestettävässä kokouksessa. Rova Schwetter, ettekö todellakaan olla puhua nyt Rova Essayan asiasta? No, Se vaan vahvistaa sitten sen, että kaikki on hyvällä tolalla. No, ehkä sitten pitää ottaa pieni kahvitauko ennen kuin aloitetaan äänestys. M'excuse auprès des interprètes que nous avons fait travailler hier soir. En Anteeksi vaan nyt sitten tulkeille. Eilen meni yliajaksi ja nyt taas olette ilman työtä. Chers collègues, je vous propose de... Ehdotan nyt, että kaikki asettuvat paikoilleen, jotta voimme jatkaa. Meillä on pitkä äänestyssarja tänä aamuna. Ja niinpä ehdotankin, että käynnistämme äänestykset saman tien kohta 17. Tuo kello ei ole ajassa kello puolen asti. Ja nyt lähdemme liikkeelle. Meillä on ensimmäisenä herra Martin Kostlerin mietintö, aktiivinen ikääntyminen ja eurooppalainen teuro, teemavuosi. Ensin artikla 1, kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kompromissi N, artikla 2 ja puolesta vastaan tyhjää. Samoin hyväksytty. Sitten artikla 2, kohta 1, O-kompromissi, puolto, äänettä, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Artikla 2, kohta 2, P-kompromissi ja puolesta, vastaan, tyhjää, samoin hyväksytty. Artikla 2, kohta 3, kompromissi Q. Nyt tästä äänestyspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 130 tarkistus, joka tulee lisää kohdan 2.3 jälkeen esittelijän suullinen tarkistus, joka on jaettu teille kirjallisessa muodossa. 130 nyt näin muutettuna puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten edelleenkin samassa kohdassa kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 126 ovat Saborskalta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Aika paljon tyhjiä ääniä. Sitten artikla 3 kohta 1.1 ja S-kompromissi puolesta vastaan tyhjiä. samoin hyväksytty. Artikla 3, 1.2, kompromissi T puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Alakohta kolme, U, kompromissi puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. Neljäs alakohta ja kompromissi d puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. Kohdan yksi A jälkeen kompromissi V puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 3 eh, ja 3.3 X, kompromissi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sen jälkeen 150 tarkistus, esittelijän suullinen eh, tarkistus eh, näin muutettuna puolesta 150 siis menossa vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äh, aluepoliittiselta valiokunnalta 19 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 4 ja kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 tarkistusesittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 edelleen esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kohdasta 5.1 kohta 17 kulttuurivalkunta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kompromissit Z puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 156 esittelijältä suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 herra Tomas Manilta puolesta. Aha, se onkin vedetty pois. Kohta kuusi sen jälkeen 23 kohtaa aluepoliittiselta vaikuttaa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 23 esittelijältä, suullinen tarkistussa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 22 aluepoliittiselta valiokunta puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ole kovinkaan selvä, joten tarkistamme tämän. Kenellä ei ole korttia mukana? Onko kaikilla äänestyskortit mukana? Äänestys alkaa. Suuret ryhmät ovat nyt yliedustettuina. Yksi EPPstä ja yksi Demarista myös. Näin se vaan on, selvä. No niin, kylläpä sitä ollaan näköjään <clears throat> jääräpäisiä, ainakin demarit. Nyt kaikki on kunnossa, kaikki äänestivät ja äänestys päättyy. 8 puolesta, kolme vastaan ja sitten 33 tyhjää. Sitten 24 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 herra pahinta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 Steintrukilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten otsikosta 25 tarkistusta Borskalta puolesta. Aha, se raukeaa. Johdantosan kappaleen kaksi a jälkeen ykköstarkistus esittältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Aluepoliittisen valiokunnan kohta yksi puolesta vastaan tarkistetaan. No niin, EPP on taas nyt lisännyt joukkoja. Allez, un PPE, l'illumination euh, naturelle, là. <laughs> Ah, voilà. C'est bon. Tout le monde a pu voter le vote. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy 22 puolesta, 4 vastaan, 17 tyhjää. Hyväksytty. Kohta kaksi aluepoliittiselta valiokunta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatteko tarkistaa? No, ette näyttänyt nyt kovin innokkailta. Tarkistetaan asia. Eli ö, kakkonen poliittiselta valiokunnalta äänestys alkaa. Ja e EPPllä on vieläkin liikaa väkeä. No niin, Äänestys päättyy. 24 puolesta. Selvä juttu hyväksytty. toisen kappale kolme kompromissia ja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kolme olot poliittisilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantoson kappale 4, tarkistus 3, Kaprosilta puolesta. Aa, se raukeaa. Sitten aluepoliittiseen ö, kohta 10 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Johdantoosan kappale 5, kompromissi C puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja nyt Olemme tosan kappaleessa 5, 43 tarkistus. Se raukeaa, joten tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdantosa kappale 6, 53 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ole selvä, joten äänestämme. Tarkistamme. Esittelen tarkistus neljä siis menossa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 42 puolesta, sitten tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 57 tarkistus esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 58 nyt puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta neljä aluepoliittiselta valitaan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 tarkistussa. Rovaran Sul. Niin haluaisin vaan todeta, että vedämme pois tarkistuksen 60. Euh, alors, donc le 60 est retiré. 60 vedettiin pois. 61. Onko sama asia tästä vai? No, no, no. Ei, ei, kyllä tästä pidetään kiinni. Madame Baldassar. Rapporteur est... No niin, esittelijä puoltaa tätä tarkistusta ja nyt te puolesta vastaan tarkistetaan 61 menossa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta, 24 vastaan hylätty. Sitten tarkistus 62. Herra Kapnorilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 65 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 ruokakrikulta puolesta vastaan tyhjää. Tämä on epäselvä. Tarkistamme 67 siis menossa Ovatko kaikki äänestäneet? 20 puolesta, 24 vastaan hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 johdantosan kappaleesta nyt 72 ja 73 sama äänestys puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Nämä kaksi yhdessä ja sitten 74 esittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 7 esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kompromissi J puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seitsemän kappale aluepoliittiselta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 herra Manilta puolesta eli 61, tuliko se hyväksytyksi, ei se vedettiin pois. 65 niin ikään. Äh, 75. Mitä sitten tarkistukselle 76 tapahtuu? Rova Lambert, onko teillä joku käsitys tästä asiasta? 76. Où est-ce qu'il est le 156 Le 156, c'est celui qui a été retiré de. Ouais. Bon. Euh, 156, il est adopté. Ici. Bon. Alors, le 156 on adopté, donc il tombe. 156 hyväksyttiin, joten tämä raukeaa sitten yhdeksän tarkistussa. Hetkinen, tässäkin pitää nyt katsoa, onko 23 tarkistettu. No niin, tästä tar- tarkistuksesta yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. on kappale 15, kompromissi K puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavaksi 81 tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 82 tarkistus nyt esittelijän puolta puolesta vastaan tyhjää. En ole aivan varma tuloksesta, joten tarkistamme tämän 82. Siis äänestys päättyy. 18 puolesta, 24 vastaan hylätty, 83. Roovon suli. Kuten aikaisemmin vedämme pois se tämän tarkistuksen 83. Sitten 85 selvä puoltoainet vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi L seuraavana puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. tuosan kappale 16, aluepoliittinen 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja tällä tavoin äänestämme nyt koko esityksestä. E, nyt mietintö näin muutettuna ja tämä otetaan koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Neljäkymmentäneljä ääntä. ei vasta eikä tyhjä ääniä. Ei tämä vielä tähän loppunut. Odottakaa vielä. Ja nyt lainsäädäntöpäätöslauselma näin muutettuna ja uuden, uusi äänestys vielä siitä. Kokonaisuudessaan sama tulossa. Onnittelut esittelijälle. Nyt esitän pientä muutosta esityslistaan, koska budjettivaliokunta odottaa meidän kantamme kärsimättömästi. Joten kohdat 28 ja 29 otetaan nyt. 28. Aivan viimeiset sivut nyt koko äänestys Nivaskasta. Voi olla, että ne ovat erillisellä paperilla, koska ne otettiin mukaan viime hetkellä. Alors attendez, pour pas qu'on perde trop de temps, sur le 28. 28. No kyllä tämä tästä onnistuu. 28. Onko teillä siitä äänestyslista? Nous votons au point 28 kohdasta 28 nyt sitten äh, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto, Tsekin tasavalta, Unilever. Teillä pitäisi olla tällainen äh, paperi, äh, jossa on kyse suullisesta tarkistuksesta. Regardez le bordel Vous avez des idées ce matin Eh bien oui, mais donc le femme, il faut toujours le mettre en ligne. Est-ce que tout le monde est prêt à voter Voivatko kaikki nyt äh, äänestää tästä? Sur cette proposition de lettre qui a été examinée. Työryhmä on äh, tutkinut tämän ehdotuksen ja teidän kantanne pyydetään nyt suulliseen äh, tarkistukseen, jota herra Angels ja rouva Harkin tukevat itse demareiden puolesta tuen sitä ja varmasti vihreätkin. Rova Figueiredo niin ikään tukee tätä. Joten ehdotan, että äänestämme kirjeestä näin muutettuna nyt koneäänestyksenä ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 46 puoltoääntä, yksimielinen tulos siis. Kiitokset. Ja sitten 20. Aha. Herra Venämiässä. Puheen jo, johtaja. Haluaisin vain muistuttaa, että ryhmämme nimi on liberaalidemokraatit. Niin, siis ainoastaan tämä tarkennus. Niin, niin aivan, niin kuin kaikki muutkin ryhmät lähestulkoon parlamentissa ovat jollakin tavoin osittain ainakin nimeltä demokraattinen ryhmä. No. Sitten eteenpäin kohta 29 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto Puola. Ja puoltoaine tästä vastaan tyhjää sama tulossa. Kiitokset. Ja nyt nämä voidaan lähettää budjettivaliokunnalle eteenpäin. Sitten palaamme taas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 les votes. parce que c'est bon, tout le bordel sinon. Rappelez. Euh, Alors, donc le point 18. Kohta 18. Rouva Nadia Hirsin mietintöluonnossa, jossa käsitellään ammatillista koulutusta koskevaa eurooppalaista yhteistyötä Eurooppa 2020-strategian tueksi. Ja ensimmäisenä Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää. Herra Handen. Entschuldigen Sie. Äh- Anteeksi, että minä tässä haluan vielä tässä puhua ennen tätä äänestystä. No, tässä äänestyslistassa äh, todetaan, että GUE äh, on mukana näissä kompromisseissa täysin. Me olemme kyllä ilmoittaneet, että kompromissi E on poikkeus, mutta muita me emme siis tässä puolla. Ja haluankin, että tämä otetaan huomioon. Selvä. Joten poistamme Guen panoksen muihin kompromissitarkistuksiin. E. Poikkeuksena siis kompromissi E. Selvä. Kohta yksi ja kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kulttuurivaliokunnan kohta 26. Näitä pidetään jo hyväksyttynä, joten naisten valiokunnan kolmas kohta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 Kretulta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 niin ikään Kretulta puolesta. Haluatteko tarkistaa 22 tarkistuksen? Selvä. Sopii. Tout le monde a pu voter? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy 24 puolesta 21 vastaan hyväksytty. Eli seuraavana 23 ruokritulta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 tarkistus, poistava tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 32, herra Helmertä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 33, Rova Turunen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohdan 5 ja jälkeen IMKolta 9 kohta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. IMKolta 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 36 Kretulta puolesta vastaan tyhjä hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 Arvokrynyltäkin on vielä tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 41 suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 4 inkolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 6, 44 Helmertä puolesta vastaan tyhjä hylätty ja kompromissi D. A44, jos haluatte, voidaan tarkistaa. Eli Kohdassa 6, tarkistus 44. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta, 21 vasta, hylätty. Kompromissi D. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten naisten tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 kulttuurivaliokunta. Okei, sitä ei tarvitse äänestää. 50 naisasialta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 Turunen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohdan 7 äh, a jälkeen Imkolta 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 Imkolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohdassa 8 tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ole selvä. Aika outoa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta 18 vastaan hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 raukea ja 51kin. Rova Turusen 54 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty hyväksytty 55, Rapupakis puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 56, Sullen tarkistus Turuselta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 57, Rova Plumppa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 6, naisten asialta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 58 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 59 Pupakis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 Turuselta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 14 naisten asianvaliokunnalta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 64 Eera Pupakis puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten yhdeksän naisten valiokunnalta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 67 herra Pupakis puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan naista asiaa valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten se, että, ää, neljä herra Popakis puolesta vastaan tyhjä hyväksytty ja 75 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 13, 76 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 78 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 78, jos niin haluatte, ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta, 24 vasta eli hylätty. Sitten 79 tarkistus puolesta vastaan. Joka tapauksessa sen jälkeen, kun valiokunta on äänestänyt, sitä tulee meidän kantamme. No niin, 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Naisten asianvaliokunnan kohta seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt kohta 14 kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imkolta ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 13 naisten valiokunta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 12 imkolta suullinen vihreiden tarkistus ei vastustusta ja näin muutettuna 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 17. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 96. Tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kompromissi I kohdassa 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavana IMKolta 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. IMKO 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi J kohdassa 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 7 IMKolta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty tehty. 106 tarkistus Pupakissa. Suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Herra Heeneliltä 107 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten naiset 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Naiset 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 imkolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 imkolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt 111 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, naiset 5 puolesta. Aha, 113 nyt herra Helmeriltä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta, 24 vastaan, olit oikeassa hylätty. Sitten naiset viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 114 Roland Sulli puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Naiset 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 115 Turunen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ykkönen Rova Turunen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Naiset A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. B naisval- nais- naisasianvaliokunta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yhdeksän herra Helmer puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi M johdantason kappale C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavana 16 tarkistus herra Helmeriltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 samaa äh, ta, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 herra Pupakis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt loppuäänestys tästä päätöslauselman esityksestä koneäänestyksenä Ovatko kaikki äänestäneet? 43 puolesta, yksi vastaääni ja kolme tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi Rova Jutta Rukinne lausunto Nuoret liikkeellä aloitteesta puitteet Euroopan yleissivistäjien ja ammatillisten koulutusjärjestelmien parantamiseksi. Kohta yksi kompromissi A puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohdan Yksi ajan jälkeen 15 tarkistus puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yksi kohdan jälkeen kompromissi C puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kohta 2 kompromissi E puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 3 kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 tarkistus seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 4 kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohdan 4 jälkeen tarkistus 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty kohdan 4a jälkeen kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 tarkistus seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 9 ja tarkistukset puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohda, kohdassa 6, tarkistus 96, varapuheenjohtaja Olinnilta puolesta vastaan tyhjää. Luulisin, että se tuli hyväksytyksi, mutta ehkä tarkistamme tämän kuitenkin. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestäjä näyttää olevan taas vähän liikaa. Voilà. Le vote Äänestys päättyy 32 puolesta 14 vastaan. Selvästi hyväksytty. Sitten kompromissi K. Tämän seurauksena raukeaa. 107 tarkistus puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 108 puolesta vastaan. 108 nyt puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 110 Oui, mais, oui, mais le, le 96, à mon avis, couvrait... 96 kattoi koko K-kompromissin. Olette oikeassa, anteeksi vaan. 106 Rova Kinga Könsistiltä on nyt äänestettävä. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 7 kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohdan 7 jälkeen 122 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Olemme kai samassa tilanteessa kuin kuin Niin, eli 122 nyt, herra, 121 äh, vielä jo puolesta. Ei, ei sittenkään, vaan nyt 123 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan ja hyväksytty. 134 tarkistuspuolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ehdotan, että 137 tarkistuksesta äänetään myöhemmin. Sitten kompromissi N kohdasta 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus, kompromissitarkistus O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 tarkistus seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohtaa 10 kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 raukeaa. 163 Ruoron suulilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kohta 11 kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohdan 11 A jälkeen 172 suullinen tarkistus ei vastustusta ja näin äänestämme nyt siitä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 173 vastaan äh, Steinruck puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 177 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 178 samat tekijät puolesta vastaan tyhjä sama tulos hylätty 78 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 180 puolesta vastaan hyväksytty. 121 raukeaa. 182 ja 3 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hylätty tarkistetaan 184. Jaha, ja EPPllä taas sama ongelma. Äänestys päättyy 28 puolesta 18 vasta hyväksytty. 185 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten vielä koneäänestyksenä kokonaisäänestys. Eikä nyt ole edes EPP-läisiä liikaa tällä kertaa. Rova Muran, te, te ette voi äänestää. No, tämä on teidän oma ongelmanne. Sitten ei täällä saa järjestyksen. No niin, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Est-ce qu'on peut voter tranquillement Bon, attendez, maintenant, de toute façon, le vote est clos. Et... non niin, Äänestys on joka tapauksessa nyt jo päättynyt. 41 puolesta, neljä vastaan, ei tyhjää ääniä hyväksytty. Ja onnittelut esittelijälle. Nous avons au point 20 kohta 20, Rova Essayän lausunto, innovaatiounion Euroopan mukauttaminen kriisin jälkeiseen maailmaan. Kohta yksi kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 esiteltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 ruosveteltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No selvä, tarkistetaan 20 sitten. J'ai dû être victime d'un emballement. Tout le monde a pu voter le vote. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kaksikymmentäyksi puolesta, 23 vastaan. Olitte oikeassa hylätty. 21 kahdessa osassa. Ensin kokonaisuudessaan teksti ilman sanaa vihreä. Ja nyt sitten tästä puoltoäänet ilman vihreä sana vastaa tyhjä hyväksytty. Ja kuka haluaa nyt sitten lisätä sinne vihreän sanan puolesta, kuka ei halua sitä, eli vastaa ja kuka vielä äänestää tyhjääkin, No niin, vihreä tuli lisätyksi sinne. Ja sitten... No, selvä. No niin, nyt sitten vihreä sanasta. Ovatko kaikki äänestäneet? 21 puolesta, 24 vastaan. Herra Elber. Madam Chairman, I, I, I, I hate to criticize. Puheenjohtaja, ikävä kritisoida, mutta olen seurannut koko äänestyksen ajan teitä. Sanotte kiepuur puolesta, katsotte ja sitten katsotte alas ja sanotte, selvä, eli kun äänestää vastaan, niin ette näe heitä. Arvostan, että joskus voi päätellä jo yes-äänien, ja-äänien perusteella, mutta eikin, niitäkin voi olla paljon. Äskenkin määritettiin, että oli puolesta ja sitten tarkistettiin jollekin vastaan. Ihan kohteliaisuudesta jäseniä ja välikuntaa kohtaan pyydän, kun sanotte kontra, niin katsokaa sitten ja oikeasti ja katsokaa, että ketkä jäsenet nostavat kätensä. Kyllä, Hella Helmer, kyllä minä pyrin myöskin tarkailemaan tilannetta silloin, kun pyydän vastaan ja myöskin ääniä. Sitten kompromissi D. Vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten tarkistus 26 kahdessa osassa. Roveissa ja. Thank you, thank you, madam. Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä on virhe äänestyslistassa. Tämä on jaettu väärällä tavalla. Tämän jaon pitäisi tapahtua sillä tavalla, että äh, aina sanoihin calls on the commission ja niin poispäin, eli siihen asti ja sitten lopu tässä kohdassa menee jako, siis ei puolessa välissä, vaan tämän kappaleen loppuosassa EPPn äänestyslistassa pitäisi olla plus ja miinus tämän uuden jaon mukaisesti. No niin, eli nyt jaamme tämän tarkistuksen kahteen osaan, ensimmäinen ja toinen osa. EPP tukee ensimmäistä osaa. Muiden ryhmien kantaa tiedä. Enkä edes pyydä, että te julkisesti niitä toisitte nyt esiin. Nyt sitten ensimmäinen osa aina sanan työmarkkinaosapuolten sopimuksen vuodelta 2002. Eli nyt tästä puoltoaineet vastaan tyhjää ja sitten loppu Äskeinen tuli siis hyväksytyksi puolesta vastaan tyhjää. No, tarkistetaan. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy puolesta. Vastaan ne 25 ei hyväksytty. Siis sitten eteenpäin tarkistus 27 puolesta. Tyhjä vastaan No, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 5 kompromissi E puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten 32 rovessa ja puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 34 Rovasryöteriltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Herra Helmer vastusti tätä ja sitten 35 tarkistus on suullilta ja suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 Rovas Röter kohdassa 6 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä 37. Äänestys Äänestys alkaa siis 37 menossa. Äänestys päättyy. Hylätty. 38 rova sieltä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 39 rova puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 40 Roland Sulli puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 41 esittelytä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 42 Roland Sulli puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja nyt koko tekstistä näin muutettuna koneäänestyksen äänestys alkaa. Mun a pu le vote est clos. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy 45 puolta ei tyhjä, ei vastaan ja onnittelut esittelijälle. Et nous en venons. Ja sitten kohta 21. jossa on kyse julkisyhteisön rahoitusaseman valvonnasta ja talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisen annetun neuvoasetuksen muuttamisesta. 63 4, ensin nämä yhdessä ja puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten koko tekstistä. Suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koko tekstistä samoin kompromissi A. Tarkistus tästä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 1.1a. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta ja suullinen tarkistus, eli puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17 esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 18 esittelijältä puolesta vastaan, vastaan tämä tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy 23 puolesta. 20 vastaan hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 4 kompromissi G puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 21 ja sitten että puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty kompromissi H puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta samaten vastaan hylätty. 24 puolesta se tuli katetuksi. Kompromis, donc il faut voter l'amendement 88. 88 äh, nyt puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, äh, hylätty 23 puolesta vastaan tyhjää. Tämä pitää tarkistaa, 23 tarkistettava, eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 40 puolesta, 6 vastaan, eli hyväksytty. 89 raukeaa. 24 raukesi niin ikään. kymmentäkin raukea. joten 25 on seuraavana esittelijältä vuorossa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Le vote est ouvert. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 22 puolesta ja 22 vastaan, yksi tyhjä hylätty. Nyt, nyt tarkistus mutta äänestämme seuraavaksi Yhdeksänkymmentäyksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Joten seuraavaksi kompromissi I puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 27 esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 21 puolesta 23 vastaan. 95 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämänkin 95. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 37 puolesta 5 vastaan. Hyväksytty selvästi kohta 1, 4, kompromissi J puolesta. Herra Händel. Äh, Frau Präsidentin. Äh, niin, arvoisa puheenjohtaja, kompromississa kohdessa täällä on Thomas Händel ja Gabriele Zimmer tukijoina. Meiltä ei kysytty tässä kompromississa, joten pyydämme, että meidän nimet poistetaan tästä. it? You, I, I was said you would support it. Herra Händel, aika outo. Hämmästyn suorastaan siitä, että teitä mukana, teidän selvityksen mukana on kuultu tässä asiassa, mutta niin, ja sitä paitsi kun herra Kaasakin samasta ryhmästä vielä tukee tätä. No sama se, mennään eteenpäin, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 nyt herra Kasalta puolesta vastaan. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy 22 puolesta, 24 vasta hylätty. Kompromissi K. Vastaan tyhjä hyväksytty. 31 esityltä puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. L-kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. Kompromissi O. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta, 23 vastaan hylätty. Sitten 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 tarkistus seuraavana. Aha, se on jo tullut katetuksi. 102 kahdeksan samaten. 37 seuraavana puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 109 herrauri puolesta vastaan tyhjä hylätty. 38 Tout le monde a pu voter? Ovat kaikki äänestäneet vielä tarkistuksesta. Eli nyt on menossa 109. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 19 puolesta, 26 vasta hylätty, 38 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 111 suullinen tarkistus Era Kreutzmannilta puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 40 esiteltä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Äänestys siis päättyy. 41 menossa. 22 puolesta 21 vastaan hyväksytty. Kaksi tyhjää. 21 22 22 puolesta, 21 vastaan hyväksytty, kaksi tyhjää. Kompromissi P seuraavana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi R. 45 contre, c'est rejeté maintenant. Hmm, Compromis R. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 raukeaa. Neljäkymmentäkahdeksan puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan 48. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 23 vastaan, hylätty. 116 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 esittelyltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 samaten puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hylätty, mutta tarkistetaan. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 41 puolesta, 5 vastaan. 51 esittely, eh, kaksi esittelyä puolesta vastaan tyhjä hylätty. 118 herra kanssa puolesta vastaan. Tämä käy selvä. Tarkistamme. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 24 vastaan hylätty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 54 esitiltä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjä hyväksytty hylätty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Anteeksi vaan 58, siitäkin pitää äänestää puolesta vastaan tyhjä hylätty. Joten seuraavana Satakaksikymmentäseitsemän tarkistus puolesta vastaan tyhjä hylätty. 60. No selvä, tarkistetaan sitten 127. Koneäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty 19 puolesta, 27 hylä, äh, vasta eli hylätty. Esittelen tarkistus 2. Ei, vaan ensin tarkistus 1 puolesta. Ei, tässä nyt tuli sanottua tyhmyksiä. Eli 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana ykkönen esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 66 korja puolesta vastaan tyhjä hyväksytty kolme. Esiteltä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty neljä. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi D, yhden tason kappale 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavana tarkistus 14 puolesta anteeksi vaan kompromissi ne, E seuraavana puolesta vastaan, kompromissi E menossa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja nyt loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestyneet? Äänestys päättyy. 35 puolesta, kaksi vastaan, kuusi tyhjää. No niin, sitten toisen tekstin, kiitos vaan. Um, qui le rapport de Monsieur Kaza? Herra Kaasan lausunto. liiallisia alijäämiä koskeva lausunto. Ja ensin 2021 ja 2022 tarkistukset puolesta vastaan tyhjä hylätty. Rova Hirs. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Halusin sanoa, että me liberaaleina tuemme kompromissi Aata joka tapauksessa. Merci beaucoup de cette précision. Kiitos tästä täsmennyksestä. Herra Myörik. Simplement je suis un... Halusin todeta sen, että olen mukana kompromissiratkaisussa. Tässä näyttää olevan joku pieni tekninen virhe. Selvä. Se tarkoittaa sitä, että kompromissi A putoaa, mutta kuitenkin liberaalit ovat ottaneet sen mukaan. selvä, kiitos tästä täsmennyksestä. Demokraat. Niin, siis liberaali demokraattinen ryhmä. Si nous n'étions pas au milieu des votes, je vous raconterai une anecdote. Jollei tässä nyt olisi äänestys menossa, niin kertoisin pienen anekdootin, mutta voin kertoa sen tämän kaiken jälkeen. Sitten koko tekstistä että suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 27 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 30 kohta kohdalta äänestyksenä. Est-ce que ça perturbe beaucoup les groupes si je mets le vote dans l'autre sens Haittaako teitä hirveästi, jos kääntäisin tämän järjestyksen? Se olisi loogisempi. Ensin koko teksti ilman muotoilua the ratio of debt reduction shall be reviewed every three years. Eli koko teksti ilman tätä lausetta, puoltoäänet siitä, vastaan, tyhjää, hylätty. No, sitten ei kannata enää tuosta lopusta äänestää.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 Alors nous votons juste la partie the ratio of debt. No, äänestetään sitten tästä kohdasta the ratio of debt reduction shall be reviewed every three years. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. No, à l'amendement 20. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjä hylätty 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan esiteltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siis hylätty, hylätty. 32 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, the commissioner, aina uh, the council neuvostosanan asti. että nyt tästä ensimmäisestä osasta puolta äänet puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Loppuosa tekstistä puolesta vastaan tyhjä hylätty. 33 tarkistuspuolesta vastaan tyhjä hylätty. 34 äh, poistava tarkistus puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi A, jossa liberaalidemokraattien ryhmä on nyt sitten mukana. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan hylätty. 11 kasalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 kuluttajalta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 13 esittäjältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 14 esittelijältä puolesta, 14 menossa vastaan, tyhjää, hyväksytty. 45 kluuttelta puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 46 sama tekijä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 15 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 16 esitettä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljäkymmentäseitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49, 19 eh, eh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tekninen korjaus. Sitten 48 se raukeaa. Nyt menemme suoraan kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ykkönen ja sitten tätä puolesta vastaan. Eli ykkönen menossa, puoltoaineet vastaan tyhjää. Nyt se on selvä, hyväksytty. Kakkonen esittelytä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 26. Suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty johdantosan kappale 3. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 23 puolesta, yhden tason kappaleessa 8 vastaan tyhjää hylätty, 24, yhden tason kappale 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 25 herran Kikol puolesta vastaan tyhjää. En ole varma, tarkistamme tämän. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 19 puolesta, 23 vastaan hylätty. Johdantos on kappale 12, tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Nyt kokonaisäänestys koneäänestyksenä ja äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 39 puolesta, 4 vastaan, 1 tyhjä. Onnittelut esittelijälle. Et nous deuxième rapport de monsieur. Sitten herää Kaasan toinen lausunto. Julkisen talouden valvonnan tehokas täytäntöönpano euroalueella. 17, 18, 19 poistavia tarkistuksessa nämä yhdessä puolesta vastaan tyhjä hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 30 suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjä. En ole varma, joten 30 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 36 puolesta, joten selvästi hyväksytty. 32 suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjä hylätty 11 suullinen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 herra Kluutilta kahdessa osassa ehdotan, että tässäkin äänestämme ensin koko tekstistä ilman and after consulting the European Parliament tätä osuutta nyt ilman tätä kohtaa koko tekstistä puolesta vastaan tyhjää hylätty ja sitten loppujen enää kannatakaan sitä 36 vuorossa puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ole selvä, 36, eli äänestys, äänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy 23 puolesta 20 vastaan. Hyväksytty. 12 nyt siitä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan vastaan tyhjä, hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 43 Kreutzmann puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 15 suullinen tarkistus sitten puolesta näin muutettuna vastaan tyhjä, Hyväksytty 44 herra puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 7 E-kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ykkönen esittelijältä ja puoltoimet siitä vastaan tyhjää hyväksytty. Kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale kolme kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi B puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 5 esitystä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 23 suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjä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 siitä voimme nyt äänestää. Sullen tarkistus ja puoltoäänet vastaan tyhjää hyväksytty. 25 tarkistus, suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty johdantosan kappale 11 kompromissi C puolesta vastaan tyhjä hyväksytty kompromissi D puolesta vastaan tyhjä hyväksytty tarkistus 9 esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty ja näin kokonaisäänestys äänestys alkaa Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 36 puolesta, 4 vasta, 4 tyhjää. Uudemman kerran on nyt ollut esittelijällä. Sitten kolmas herra Kaasan mietintö. Kyse on jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista. 789 tarkistukset nyt näistä puolesta vastaan tyhjä hylätty. 12 tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 6 esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 16 suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yksi toista esittelyltä puolesta vastaan tyhjää. Ykkönen siis oli äsken puolesta vasta ah, Niin, anteeksi puheenjohtaja sanoi 11. Äsken siis äänestitte tarkistuksesta yksi ja nyt seuraavana kaksi Nyt täytyy varmaan hidastaa tuota puheenjohtaja. Kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 nyt sitten tällä kertaa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty ja kokonaisäänestys. Tout le monde a pu voter? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 41 puoltoääntä, 4 vastaan, ja yksi tyhjä ääni herra, äh, herra Kaasa. Vielä parempi tulos uudemman kerran. Onnittelut. Eteenpäin. Toiseksi viimeinen äänestys. Makrotalouden epätasapaino ennaltaehkäiseminen sekä korjaaminen. 43, 4 ja 5 tarkistukset ensin puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 2a kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eikö tämä liian nopeasti? No niin, koneäänestys, kompromissi H. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 23 vastaa Olitte oikeassa hylätty. Sitten 57 59 tarkistukset puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 tarkistus seuraavana puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää. Tämä on selvä, joten koneäänestys. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 24 vastaan, hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67. Herra Kigold puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta Alors, tout le monde a pu voter? Ovatko kaikki äänestäneet? Le vote est clos. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 23 vastaan, hylätty. Kompromissi L. Puolesta, vastaan, tyhjä. Tämä voi luvata hyväksytyksi. Ja sitten esitellä 30 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 79 tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjä, luullakseni hylätty, mutta tarkistetaan se. 81. Kanat. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta, 24 vastaan. Hylätty. 34 puolesta vastaan. tyhjä, Kukaan ei enää äänestä. 34 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 82 niin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Esittelijältä 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 suullinen tarkistus herra Ludvigsonilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 esittelijältä puolesta. 83 tarkistetaan. Ah, mais si le PPE change de vote, alors... Ja, no jos EPP muuttaa äänestystä, niin... No, tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 27 puolesta, 19 vastaan hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan P-kompromissi Um, ähm, tout le monde a pu voter, le vote est clos. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy 19 puolesta 24 vastaan, kaksi tyhjää, hylätty. Nous votons donc l'amendement 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 85 erillinen äänestys ilma, teksti ilmasana sana shall, nyt muu osa tekstistä puolesta vastaan, tyhjää hylätty, eikä loppu enää tarvitsekaan äänestää 38, 36 ja 87, puolesta vastaan tyhjää hylätty, 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40, 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41, 93, 97 nämä kolme yhdessä puolessa vastaan tyhjää hyväksytty 42, 94, 98, nämä kolme yhdessä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 99 ja 95 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. No, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistukset 99-95. Äänestys päättyy. 27 puolesta, 18 vasta hyväksytty, tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 2 esiteltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi suuren tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kymmenen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, yksitoista puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi A, johdantoisen kappale 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää. Uskakseni hylätty. Tarkistetaan. 49. Äänestys alkaa. No niin, olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy 29 puolesta ja 17 vastaan hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hyväksytty 20 tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kompromissi G puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty ja nyt kokonaisäänestys tekstistä koneäänestyksen äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 30 puolesta, kaksi vastaan, kahdeksan tyhjää. Sitten viimeinen äänestys. Hein? No, Encore No, L'avant-dernier vote. L'avant-dernier vote. Eli siis toiseksi viimeinen äänestys. Alors. No. No, no. No, mais j'invite les collègues à changer de main pour le vote, hein. No niin, nyt kannattaa varmaan vaihtaa äänestyskättä. Tämähän käy ihan voimistelutunnista. tunnista. viimeinen taloushallintoon liittyvä äänestys nyt täytäntöpanotoimet liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi. 19.20 tarkistukset puolesta vastaan tyhjä hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 30 erillisenä äänestyksenä Ensimmäinen osa and collective bargaining structures asti puolesta, tästä osasta puolesta siis vastaan tyhjä hylätty. Sitten toinen osa, kannattaako sitä enää äänestääkään? Toisesta osasta voidaan järjestää äänestys, joten kolme kyttyä ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 ja 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan Hyväksytty. Tämä on selvä. 16. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. No, tässä tuli nyt tehtyä pieni virhe, joten koko äänestys täytyy aloittaa uudestaan. Tarkistus 16. Äänestetään uudemman kerran. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Bon, Olen todella pahoillani. Meillä on nyt vielä pakko äänestää aika kortilla, mutta vielä kerran tarkistus 16. Äänestys alkaa. Edelleenkin yksi epp liika. No niin, nytkö kaikki ovat äänestäneet? Hylätty 22 puolto ja vastaanta. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 Ää, kompromissi B puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. kolm no, tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolme suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 22 suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tässä on varmastikin virhe, koska kyse ei ole 146 artiklasta, vaan 148 artiklasta. Neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 23 suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 26 ja 27 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 12 esiteltä puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty ja nyt koko äänestys, kokonaisäänestystekstistä, tekstistä koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 37 puolta ääntä, 4 vastaan ja 6 tyhjää. Eli taloushallintopaketti saatiin näin valmiiksi. Kiitokset äh, herra Kasalle, äh, yhteisesittelijälleni ja tietysti myöskin kaikille varjoesittelijöille kiitokset. Ja sitten viimeinen äänestys. Herra Alessandro Serkasin lausunto. Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella. Kohta 14 ensimmäisenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 poistava tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 Rova Lambertilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 ja 26 nyt puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sama juttu 27, 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 33 34 tarkistukset yhdessä poistavia tarkistuksia puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 36 ja 37 poistavia identtisiä tarkistuksia puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 tarkistus ja 39 tarkistus, 40 Identtisiä tarkistuksia, poistavia tarkistuksia näistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 on vedetty pois ja joka tapauksessa olisi rauennutkin 43 ja 44 poistavia ja puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Nous avons voté le compromis D1. Et donc maintenant nous votons le compromis D2 qui est pour. No niin, tämä oli siis kompromissi D1 ja nyt D2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 ruvo omeroittinelta suullinen tar- tarkistus joka korvaa the member state äh, muotolla on puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 52 esiteltä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä, kun äänestys, äänestys alkaa. Nous votons l'amendement 52 de Monsieur Serkas. Tarkistus 52, herra Serkas. 13.2a äh, uusi kohta menossa siis. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kaksikymmentä yksi puolesta, kaksikymmentä viisi vastaan, yksi tyhjä ääni hylätty. Yksi rovaisaja puolesta vastaan tyhjää käsittääkseni hyväksytty, mutta täytyy tarkistaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Kaksikymmentäkuusi puolesta, kaksikymmentäyksi vastaan. Hyväksytty kaksi raukeaa, sitten kolme rovaomeroittenilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kolme, nyt neljä, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty viisi, samalta esittelyltä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty kuusi, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty kahdeksan, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty Hyväksytty kymmenen rovaisee puolesta vastaan tyhjä mielestäni hyväksytty, mutta täytyy tarkistaa. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 26 puolesta, 21 vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus yhdeksän, suullinen tarkistus, jonka tarkist, äh, tarkoituksena poistaa sana minimum. Nyt tämä, tämän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty ja vielä tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjä hylätty kone äänestyksenä. Sitten vielä aamun viimeinen äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Yksi epp on taas liikaa. Pakko äänestää uudestaan. Ei se ollutkaan vielä viimeinen äänestys. Rova Omeroitte loppuäänestys vielä uusiksi. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 33 puolesta, 12 vastaan, yksi tyhjä ääni. Onnittelut esittelijälle. No. je voudrais simplement, d'abord, je voudrais demander à ceux qui quittent la salle de le faire. No niin, nyt ensinnäkin toivoisin niitä, jotka poistuvat salista, poistumaan hiljaisesti. Herra Kastler. Monsieur Kessler, vous demandez de ne pas quitter la salle. Pyytäisin, että ette poistu salista, koska me hyväksyimme teidän mietintönne, jonka osalta täytyy nähtävästi ensimmäisessä käsittelyssä käydä vielä neuvotteluja Monsieur Kastler, euh, normalement, nous devrions engager... Herra Kastler, meidän pitäisi ensimmäisessä käsittelyssä tavallisen menettelyn mukaisesti aloittaa neuvottelut ja teidän on saatava valiokunnalta mandaatti. Haluaisin nyt kysyä valiokunnan jäseniltä. Tämä on lainsäädännön kysymys. Nyt on tarkistettava, annammeko herra Kastlerille ja minulle neuvotteluvaltuudet, jotta löytäisimme ja saisimme aikaiseksi sovun jo ensimmäisessä käsittelyssä. Olen nyt kysymässä siis eh, valiokunnan kantaa, saammeko mandaatin, neuvottelumandaatin äänestyksestä, joka käytiin tänä aamuna. Näyttäisi siltä. Kiitos me tulemme sitten raportoimaan neuvottelujen tuloksista, jonka, joiden toivon olevan luonnollisesti hedelmällisiä. Esityslista viimeinen kohta, julkinen kuulemistilaisuus Euroopan sosiaalirahaston rooli ja vaikutussa. Loputtomat pahoittelut viiveestä. Varmastikin vieraat ymmärsivät, että meillä oli raskas äänestyspaketti tänään. Ennen kuin annan puheenvuoro eteenpäin, pyytäisin Rova Moran Chartieria alustamaan lyhyesti tämän kuulemistilaisuuden, jonka aikana tulemme kuulemaan edustajia eri työmarkkinajärjestöjen puolesta. Je me joins à vos excuses. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan tässä liittyä näihin anteeksi pyyntöihin vieraitamme kohtaan, jotka ovat tänään aamupäivällä täällä kanssamme. Aivan tämän kuulemistilaisuuden aluksi haluaisin viitata vielä tämän aiheen suuren merkityksen. Me puhumme tänä aamupäivänä tästä Euroopan sosiaalirahaston roolista ja merkityksestä. Niin kuin kaikki paikalla olijat varmasti muistavat, kohesiorahasto Euroopan tasolla ja sosiaalialalla on äärimmäisen tärkeä. 22 prosenttia kohesion määrärahoista käytetään sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen kriisi, joka nyt koettelee Eurooppaa, on johtanut siihen, että meidän täytyy entistä enemmän kiinnittää huomiota sosiaalirahaston kehittämiseen. Myöskin kehityksen täytyisi johtaa siihen, että sosiaalinen epätasa-arvo saataisiin poistettua, mutta myöskin työttömyyden ja köyhyyden vastainen taistelu on tässä mukana tapetilla. Myöskin nuorisotyöttömyys on tärkeä sillä tällä hetkellä tämä koskettaa 23 prosenttia 18-20-vuotiaista nuorista. Ja sitten ajatellaan myöskin näitä väestön ikärakenteen liittyviä ongelmia Euroopassa vuoteen 2020 mennessä. Työllisyyden jatkuva kehittäminen. Tässä täytyy todellakin tapahtua jotakin ammatillisen koulutuksen keskus Thessalonikissa Kreikassa, jossa me olimme yhdessä Rova Hersin ja Papadopulon kanssa, totesi meille, että vuoteen 2020 mennessä 50 prosenttia työpaikoista, jossa tarvitaan ainoastaan vähäistä ammattitaitoa, tulee katoamaan, joten me tarvitsemme 15 prosenttia enemmän työpaikkoja, jossa ammattipätevyys on korkeampi, mutta tämähän tarkoittaa myöskin sitä, että tarvitaan sisältöpolitiikkaa, jotta työntekijät voivat sitten sopeutua muuttuvaan tilanteeseen ja että voimme myöskin välttää uudet työttömyyteen liittyvät ongelmat, jotka koskettavat juuri näitä haavoittuvassa asemissa olevia ryhmiä. Me haluamme koherentin sosiaalisen Euroopan, me haluamme kilpailukykyisen sosiaalisen markkinatalouden Eurooppaan. Euroopan sosiaalirahastollahan on erittäin tärkeä vipuvaikutus. Tämä on aivan äärimmäisen ratkaiseva, kun ajatellaan Euroopan sosiaalista komponenttia. Tätä haluan painottaa yhä uudelleen, koska sosiaalirahastohan on väline, joka myöskin yhdistää eri eurooppalaisten sosiaalisten toimien välistä suhdetta ja sen tarkoituksena on tukea sitä. Me emme voi etääntyä tai poistaa itseämme kansallisista politiikan osa-alueista tässä. Ja jotta sosiaalirahasto todellakin voi auttaa ja toimia, on tarpeen, että se on ankkuroitu riittävässä määrin myöskin aluehallinnon kaupunkien ja alueiden kohdalla. Meidän täytyy tässä pohtia tällä hetkellä sosiaalirahaston edelleen kehittämistä ja tästä syystä meillä on tänään aamupäivällä täällä erittäin tärkeitä eurooppalaisia järjestöjä läsnä. Esimerkiksi Business Eurooppa, e EAY, CEEP, UEA, PME. Tämän lisäksi perifeeristen merialueiden neuvosto, eli CPMR, ja myöskin sosiaalialan kansalaisjärjestöjen foorumi. Nämä ovat rahastojen käyttäjiä ja olisimme mielellämme kuulleet näiltä järjestön edustajilta, miten he arvioivat sosiaalirahastoon liittyvät ongelmat, mitkä ovat heidän näkökulmansa liittyen mahdollisiin mahdollisen kehitykseen ja siihen, että rahastoa voidaan käyttää tehokkaammin. Me emme halua tällaista yleiseurooppalaista politiikkaa ilman, että se myöskin vaikuttaa paikan päälle, joten tässä todellakin tarkoituksena on se, että tutkimme sitä, tulevatko nämä varat, määrärahat myöskin näiden henkilöiden ja työntekijöiden käyttöön. Joten me tästä syystä olemme pyytäneet nämä henkilöt tänne kuultaviksi. Chiljevska. Kiitoksia. Ensin Rova Chiljevska. Huolen yritysten liitosta. Mutta pitäisi näitä lyhentämään kahdella minuutilla sitä, mitä aioitte sanoa, ja puhua viisi minuuttia. Teillä on puheenvuoro. Uh, good morning. Thank you very much for inviting. Hyvää huomenta ja kiitos kutsusta tähän kulmistilaisuuteen. Yleensä teen työtä kansallisella tasolla. Edustan Puolan työnantajia vuodesta 2004 lähtien myös sosiaalirahaston liittyvien ohjelmien valvonta- tai seurantakomissioissa. Ensinnäkin näkyvyydestä, toiseksi tulosorientoituneesta lähestymistavasta ja kolmanneksi rahaston rooli ja toimiala tulevaisuudessa ovat asioita, joista haluaisin puhua. Ensimmäisestä uskon, että jotta voisi löytää oikeita ratkaisuja näke, näkyvyysongelmaan, täytyy tehdä ero poliitikkojen tarpeiden ja viranomaisten tarpeiden välillä toisaalta ja sitten loppu käyttäjien ja kansalaisjärjestön toisaalta. Ja riippuen siitä, mihin ryhmään viitataan, niin kysymysvastauksena saattaisi olla erilainen. Ja näkyvyys eri sidosryhmille mielestäni se keskustelu on erotettu tästä varsinaisesta oireisiin liittyvästä keskustelusta viides kohesiokertomus esimerkiksi, siellä sanotaan, että pitää saada enemmän asianmukaista rahoitusta sosiaalirahastoon. Ja, täl... ja tä- tällä ei kuitenkaan voida vastata näkyvyysongelmaan ei mitään näitä ryhmiä, jotka mainitsin aiemmin. Oli sitten kysyä päätöksentekijöistä poliitikoista tai edunsaajista. Rahaston näkyvyys ei riipu rahoitusallokaation koosta. Tämä on erityisen selvää, kun verrataan, että miten paljon mielenkiintoa saa globalisaatiorahasto huolimatta siitä, että sillä on paljon vähemmän rahaa ja to- soveltamisalaa. Ei kuitenkaan pitäisi harkita sitä, että ESF pitäisi olla viitearvo argumenttista vastaan. Hakemusten hyväksyminen kestää puolassa tai yleensä yli vuoden. Neljässä kuukaudessa on onnistuttu puolassa parhaimmillaan. Tästä syystä voidaan ajatella, että ESF-näkyvyyttä poliittisten päätöseltä voidaan toteuttaa vain, jos sen tehokkuutta voidaan parantaa. Ja se on tietysti muotisena kohesiopolitiikalle sinänsä, mutta mielestäni tuloslähestymistä vaan äh, käyttöönotto on todellakin tarpeellista. Se ei ole tietenkään mitään uutta, mutta täytyy lopettaa se, että raportoidaan panostuksista esimerkiksi koulutettujen ihmisten määrä, vaan enemminkin käyttää panostuksia siihen, että mitä todellakin halutaan saavuttaa. Ja poliitikkojen ei pidä olla mukana, kun annetaan, valitaan projekteja, mutta heidän täytyy olla mukana enemmän siinä, kun tehdään päätöksiä odotetuista tuloksista. Sitten edun, käyttäjien kansalaisyhteiskunnan osalta näkyvyys. Siinä vaaditaan ennen kaikkea sitä, että ihmiset ymmärtävät mitä on suunniteltu ESFssä tehtäväksi. Sen vuoksi tulosorientoitunut lähestymistapa on tärkeä. Erityisesti edunsaajien täytyy todellakin päästä helposti käyttämään korkealaatuisia palveluja, kun he niitä tarvitsevat. Ja tässä tapauksessa yksinkertaistaminen on avainasia. Paljon onkin jo tehty tilanteen parantamiseksi, mutta ESF pidetään edelleenkin hyvin monimutkaisena välineen, joka on käyttäjäystävällinen työnantajat esimerkiksi, erityisesti pienissä yrityksissä, ovat todellakin vastahakoisia hakemaan ESFn tukea työntekijöille, koska se on liian, he pitävät sitä liian hankalana ja sitä myötä kalliina. Tulosorientoituneesta lähestymistavasta tavasta ikään kuin vastasinkin siitä, pitäisikö se ottaa käyttöön, mutta se on myöskin samaan aikaan suuri haaste, olen sitä tietoinen, kun koko järjestelmä toimii muodollisen säännönmukaisuuden ympärillä. Ja miten tämä sitten tehdään? Tämä toiminta vaatii täysin erilaista väline, välineistöä kuin mikä käytössämme on tällä hetkellä. Ja tässä puhun erilaisesta asiantuntijuudesta, asiantuntemuksesta, uudesta metodologiasta, uudesta, uusista periaatteista myöskin kirjanpidolle. Mielestäni tarvitsemme institutionaalista kapasiteettia tässä mielessä. Huonoimman tapauksen skenaario on se, että tästä tulisi vain uusi taso hallintorasitetta ja eh, kirjanpitotasoa. Ja nyt huomaankin, että aikani loppuu, joten päätän tähän. Merci beaucoup. Euh, Kiitoksia oikein paljon. Sitten siirrymmekin EAYn edustajan Claude de Nakter-Gallin vuoroon ja hän saa nyt puheenvuoron viisi minuuttia, koska muuten meillä ei ole enää keskustelun aikaa. En français, puisque l'occasion nous est donnée de... Niin, minä puhun ranskaa, koska meillähän on tänään mahdollisuus tehdä näin te pyysitte nyt minulta, että minä puhun tässä lyhyesti, sitä tulee hankalaa, mutta minä yritän. Te, hän olette myöskin saaneet kantamme kirjallisena keskustelua silmällä pitää. Minä haluaisin painottaa tässä muutamaa asiaa, jotka ovat äh, meille aivan erityisen tärkeitä. Ensinnäkin se konteksti, jossa tätä keskustelua käydään, eli keskustelu jonka komissio on aloittanut liittyen tulevaan tos, sosiaalipolitiikkaan, kohesiopolitiikkaan. No tämähän tietysti, tähän liittyy myöskin taloudellisia vaikutuksia, koska samanaikaisesti käydään myöskin keskustelua uudesta, uusista rahoitusnäkymistä vuoden 2013 jälkeen. me EAYssä haluamme ottaa kantaa tähän, jotta voisimme jälleen kerran painottaa sitä, että aivan kuten Lissabonin sopimus sitä painottaa ja puheenjohtaja eh, Eli se, miten tärkeä kohesiopolitiikka on, sitä tulisi edelleenkin vahvistaa, koska kyseessä on yksi Lissabonin sopimuksen pilareista. Pilari, joka vahvistaa solidaarisuutta kansalaisten ja alueiden välillä. Näin tässä asiakirjassa sanossa, mutta tämä todellakin pätee myöskin todellisuudessa. Me haluamme painottaa sitä, miten tärkeä parlamentin rooli on. Sitä myöskin vahvistettiin edelleen valvontajärjestelmässä. Kun ajatellaan yksittäisiä toimenpiteitä ja myöskin tämänhetkisen hetkisen ohjelmakauden suunnittelua silmällä pitäen. No tietysti rahoituskriisi on se, joka on johtanut tässä vääristymiin, ja neuvostokin otti tähän asian kantaan. Rakennerahastot ja sosiaalirahastot voivat vaikuttaa tässä elpymisvaiheessa ja myöskin auttaa siinä. Me uskomme, että tästäkin täytyisi ottaa oppia näistä päätöksistä ja niistä konkreettisista toimista, joihin on ryhdytty. Ja kaikki tämä tulisi ottaa huomioon tulevissa asetuksissa, esimerkiksi tässä asetuksessa eurooppalaista sosiaalirahastosta. No sitten tästä rahastosta, kun puhutaan, niin olemme sitä mieltä, että sen roolia tulisi vahvistaa. Tämä on täysin yksiselitteisesti tarpeen meidän osuutemme on ainoastaan kolmannes näistä rahastoista ja myöskin sitä tulisi vahvistaa välineenä, jotta eurooppalaista työllisyysstrategiaa voitaisiin täytäntöön panna. Me olemme huolissamme siitä, että aina vain ryhdytään toimiin, kun ajatellaan työllisyyttä. Kyse ei ole siis strategiasta, vaan tämä täytyy olla myöskin sosiaaliagendan täytäntöönpanoon liittyvistä asioista. Tämä oli aikaisemmin sosiaalipoliittinen agenda, mutta tämä Nykyinen agenda, niin kuin tiedätte, siitäkin päätetään taas eh, hiukan salaisesti. Me tarvitsemme koordinointia eri päätöksentekotasojen välillä, tämä on selvää. Siis eurooppalainen, eh, kansallinen, paikallinen ja alueellinen taso, nämä täytyy siis sopeuttaa toisiinsa. Ja totta kai tässä tarvitaan myöskin eh, täysin konkreettisia toimenpiteitä, toimintaohjelmia – ei ainoastaan sitä varten, että työllisyyttä ja laadullisesti korkeatasosta työllisyyttä luotaisiin enemmän, vaan että työpaikat olisivat parempia ja että voitaisiin pitää kiinni työ, työpaikoista sellaisten työntekijöiden kohdalla, jotka saatettaisiin irtisanoa kriisin seurauksena. Ne työntekijät esimerkiksi, jotka tekevät pätkätyötä Saksassa, Itävallassa ja myöskin muissa maissa, Tämä tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi koulutustoimenpiteiden kautta nämä työntekijät voisivat pitää työpaikkansa ja myöskin parantaisivat koulutustasoaan. No sitten tarvitsemme myöskin lisää koherenssia, johdonmukaisuutta aluekehitysrahaston kanssa. Ja me kävimme myöskin keskustelua, myöskin täällä parlamentissa käytiin samankaltainen keskustelu liittyen globalisaation rahaston periaatteisiin Tämä täytyisi ottaa myöskin se prioriteeteissa huomioon. Miksi? No koska nämä täydentävät eurooppalaisen sosiaalirahaston toimenpiteitä. Ja tässä puhutaan myöskin ennaltaehkäisystä. Sillä on ennaltaehkäisevä vaikutus, kun ajatellaan esimerkiksi rakennemuutoksia ja näitä vaikutuksia. Ja nämä sopeuttamistoimet, niin nehän ovat ikään kuin korjaavia. No sitä me emme halua. Me emme halua, että työmarkkinaosapuolet eivät olisi tässä riittävässä määrin mukana. No nyt sitten minä tulen kaikkein tärkeimpään periaatteeseen, eli tähän kumppanuusperiaatteeseen. Mielestäni on aivan ratkaisevan tärkeää, että tätä periaatetta vahvistetaan. Tarvitaan selkeä määritelmä Euroopan tasolla, ei tulisi ainoastaan viitata kansallisiin toimenpiteisiin, vaan tarvitaan eri työmarkkinaosapuolten selkeä määrittely. Tehän tiedätte, että on olemassa myöskin muita ja näiden tärkein roolihan on käydä keskustelua yritysten kanssa, mutta tämä sosiaalinen vuoropuhelu on sellainen, jota tulisi vahvistaa. Tämänhetkisessä asetuksessa näin jo onkin, mutta tämä ei kuitenkaan vielä ole riittävä tarvitaan tukea työmarkkinaosapuolelle koulutuksen kapasiteetin kasvattamisen kautta, mutta myöskin siten, että tuetaan päätösten täytäntöönpanoa sosiaalisen vuoropuhelun kautta. Tässä tarvitaan myöskin selkeästi rahoitettuja toimenpiteitä sosiaalirahastosta, jotta nämä voidaan täytäntöönpanna. No, paljon puhutaan kumppanuudesta, tässä varmasti pidetään vielä erillinen kuulemistilaisuus tähän liittyen. Se olisi äärimmäisen mielenkiintoista minun mielestäni. Ja sitten vielä lyhyesti tästä strategisesta lähestymistavasta. Me tuemme sitä, jos työmarkkinaosapuolet sitten todellakin otetaan tiivisti mukaan päätöksentekoon ja eri prioriteettien identifioimiseen, mutta me kuitenkin vastustamme niin sanottua ehdollisuutta. Tämä nyt ei ole täysin selväksi vielä käynyt niistä selvityksistä, joita olemme saaneet. Me vastustamme tällaista seuraamusrankaisumenettelyä. Tässä ei esimerkiksi rakennerahastoja pitäisi poistaa, jos vakaus- ja kasvusopimusta ei ole pidetty kiinni. Eli tässä siis rankaistaan kansalaisia sellaisilla alueilla, jotka eivät ole vastuussa siitä, että valtio ja kansalliset viranomaiset eivät ole pitäneet kiinni näistä asioista. No anteeksi, että puhuin tässä hiukan liian pitkään kuin mitä minulle annettiin aikaa. Niin, kiitoksia. Ja rouva Lilja Bolosinski saa nyt seuraavaksi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Merci Madame la Présidente. Je vais répondre en français, comme ça je serai plus rapide. Ueapm. E. Minäkin puhun ranskaa, voin puhua nopeammin. Me olemme PK-käsityöyritysten edustajia. Voin olla samaa mieltä paljon kanssa, mitä täällä on sanottu, mutta haluaisin ottaa kolme asiaa esille. Hallinnointi, kumppanuusperiaate, yksinkertaistaminen. Ja sitten tämän uuden lähestymistavan sisältö, jota nyt sitten pitäisi kutsua tulosorientoituneeksi lähestymistavaksi. Olemme vakuuttuneet e SFN merkityksestä. Pahoittelemme, että kumppanuusperiaate, joka on osa sen periaatteita, sitä ei toimeenpanna asianmukaisesti, ei pelkästään Euroopan tasolla. Siitä ei voi valita kovin paljon, mutta ennen kaikkea kansallisella ja tasolla. Työmarkkinaosapuolella ei oteta mukaan tarpeeksi, kun puhutaan ESFn toimeenpanosta ja siitä, että voitaisiin sitä käyttää hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla, koska jos puhutaan tehokkuudesta ja paremmasta käyttöasteesta Euroopan rahoille paikan päällä, niin työmarkkinajärjestö pitäisi olla mukana kaikilla tasoilla ja pitää olla monen tason hallintoa. Sen vuoksi haluaisimme muistuttaa näkökulmista. Me olemme lähettäneetkin joitakin näkökohtia parlamentille Haluamme muuttaa paikallisviranomaisten hallintokulttuuria siinä, miten työmarkkinajärjestöt otetaan mukaan sen mukaisemmalla tavalla. Niin, että voitaisiin saada aikaan pysyvää vuoropuhelua. säännöllistä keskustelua. Me huomannut, että maat, joissa SFA käytetään parhaiten, ovat sellaisia, joilla on vahva kumppanuus ja vahvat kumppanuusrakenteet, ja ne ovat institutionalisoitu. Haluamme myös nähdä jatkuvaa äh, tiedonvaihtoa eri toimijoiden välillä ja poliitikkojen välillä, jotka ovat asioista vastuussa, joten täytyy järjestää äh, koulutussessioita e SFN asiantuntijoille ja äh, pk-yritysten asiantuntijoille, joilla on suuria vaikeuksia käyttää e SFR-rahoja, mikä saattaisi olla hyvin hyödyllistä, jotta työntekijät voisivat päästä osallisiksi toimiin, jonka myötä he pystyisivät pysymään työpaikoissa tai sopeutumaan työpaikan vaihtamiseen tai pystyisivät jatkuvasti osallistumaan koulutukseen ja hyötymään aktiivisesta työmarkkinapolitiikasta. Artikla 5.3 puhuu siitä, että vahvennetaan työmarkkinaosapuolten kapasiteettia. Tämä artikla SFS se laitettiin sinne, että voitaisiin helpottaa kapasiteetin rakentamista Keski- ja Itä-Euroopan maissa työmarkkinaosapuolille. Mutta tätä artiklaa pitäisi soveltaa kaikkiin jäsenvaltioihin, koska työmarkkinaosapuolet PK-yrityksissä ja teollisuudessa, niillä ei ole aina tarpeeksi hallinnollista kapasiteettia niin, että ne voidaan ottaa tarpeeksi mukaan SFN. Sen vuoksi harjoimme tämän artiklan, että sitä ei rajoiteta pelkästään uusiin jäsenvaltioihin. Yksi suurista ongelmista ja vakavista kritiikeistä on se, että se on hyvin monimutkainen, jäykkä, kun puhutaan rahoitushallinnosta. Sen vuoksi on todellakin ki- kirjallinen tarve tähän hallinnolliseen yksinkertaistamiseen ja rahoitukselliseen yksinkertaistamiseen ESFssä, joten on, meillä onkin tästä monia ehdotuksia. Yleiset tuet ja sitten siirrot eri prioriteettien välillä operatiivisissa ohjelmissa. Haluamme myös nähdä tällaisen käsikirjan, jotta se voidaan tehdä, jotta voidaan velvo- velvollisuudet ja oikeudet toimijoille selventää ja miten yksinkertaistamista voitaisiin toteuttaa. Ja sitten käsikirja työmarkkinaosapuolille, toimijoille, paikallisviranomaisille, rahoitustoimijoille niin, että voimme tarkastella näitä rahoitusmenetelmiä ja yksinkertaistaa niitä. Olemme sen puolesta, että ESF tukee 2020-strategiaa ja erityisesti haluamme nähdä, että joustavuuden ja joustoturvan periaatteet pannaan toimeen täysimääräisesti niin, että otetaan huomioon mahdolliset ongelmat työpaikkojen luomisessa, elinikäinen oppiminen, sen tarve työntekijä ja aktiivisen työmark- aktiivisten työmarkkinoiden politiikka. Tätä me ymmärrämme tällä uudella tulosorientoituneella lähestymistavalla, mutta siinä tarvitaan radikaalistia muutoksia jäsenvaltiotasolla ja poliittisten päättäjien piirissä asenteissa. Mutta tähän uuteen työhön tarvitaan uusia viitearvoja, uusia indikaattoreita, joilla voidaan mitata ESFn vaikutusta työllistettävyyteen työmarkkinoille ja mahdollisuuteen, että saadaan ihmiset juurittua pois köyhyydestä. Ja sitten asenteiden ja muuttaminen, ajattelutapojen muuttaminen niiden keskuudessa, jotka hallinnoivat projekteja ja sitten myöskin arvioille, arvioijille ja kouluttajille koulutusta. Kiitoksia, että puhuitte näin nopeasti. Tämähän on hyvin hankala aihe. Seuraavaksi sitten CPMRn edustaja Rova Eleni Marjanou. Ja myöskin Rova Catherine Vessi on tässä mukana. En tiedä, haluavatko he jakaa kenties tämän viisi minuuttia. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon tästä aloitteesta ja tästä kuulemistilaisesta ja myöskin ystävällistä sanoista, kun puhuitte omasta kannastanne ja tämän valiokunnan kannasta. Minä olen erittäin iloinen, että olen täällä tänään paikalla. Ja tässä tämä on tällainen naispaneeli ja tämä CPMR hän edustaa 165 aluetta Euroopassa. Me olemme erittäin aktiivisia kaikessa, mikä liittyy taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen kohesioon, joten me olemme vastanneet kaikkeen esimerkiksi Eurooppa 2020-strategiaa, viidennes kohesioraportti ja puolivälin arviointi. Me olemme tässä puhuneet sosiaalirahaston roolista tässä kohesiopolitiikassa nimenomaan näissä puoliväliarviointiehdotuksissa. Yksi työryhmistä CPMRn sisällä on erittäin, erittäin aktiivinen liittyen näihin sosiaalisiin ja yksinkertaistamis kysymyksiin liittyen sosiaalirahastoon ja minulla on tässä ilo antaa puheenvuoro Rova Katrin Vesille, joka on varapuheenjohtaja Akitenin alueella, ja hän tulee kertomaan näistä avainkysymyksistä tässä puheenvuorossamme. Kiitoksia. Niin minä haluaisin vielä vahvistaa sen, että alueemme tukee tätä välinettä varsinkin kun kyse on tällaisista kriisiajankohdista. Tässä pitäisi yhdistää olemassa olevat kompetenssit ja myöskin ne kompetenssit, joita työmarkkinat tässä edellyttävät. Kyse on siitä, että saataisiin työpaikkoja erityisille sosiaaliryhmille, jotka muuten marginalisoituvat. Tämä meidän konferenssimme tai neuvostomme tuke, myöskin tukee Eurooppa 2020 strategiaa, myöskin työllisyyssuuntaviivoja, joita en nyt tässä sen enempää mainitse. CPMR on myöskin tarkistanut nämä työllisyyssuuntaviivat ja 2020 strategian suuntaviivat, ja me myöskin puhuimme tästä Pascal Remin kanssa, joka oli esittelijänä sosiaalirahastoissa, ja me olemme myöskin havainneet, että alueemme jo soveltavat näitä periaatteita sosiaalirahaston aktiivisella tuella, joka on äärimmäisen tärkeää. Me todellakin arvostamme kyseistä välinettä ja myöskin sen alueellista täytästönpanoa. Se, että meillä on tähdennettyä täytäntöönpanoa myöskin alueellisten järjestöjen kanssa, niin se on tärkeää, koska tässä tarvitaan e, integratiivista kasvua, enemmän työllisyysvaikutuksia, varsinkin kun ajatellaan e, elinikäistä oppimista e, ja henkilöitä, jotka siihen sitä harjoittavat, niin he, heidät tulisi ottaa huomioon. Heitä tulisi seurata aivan perusopetuksesta aina elinikäisen oppimiseen asti ja myöskin ajatellaan sellaisia työntekijöitä, jotka tässä ovat vaarassa menettää työpaikkansa. Nämä ovat myöskin ESFn tavoitteita ja tässä myöskin aluejärjestöt ovat tärkeitä. Silloin kun esimerkiksi puhutaan liikkuvuudesta, ja silloin kun se on vapaaehtoista, niin nämä asiat tulisi hyväksyä. No, esimerkiksi komission ehdotus tässä viidennessä kohesion raportissa ja e, etenkin ehdotus liittyen strategisiin puitteisiin, joita voitaisiin sopeuttaa sitten jäsenvaltioissa. Tähän liittyvät esimerkiksi kumppanuussopimukset, kehitys ja investoinnit. Tässä tarvitaan sopimuksia nämä, näitä tulisi myöskin alueiden kanssa yhdessä valmistella, jotta me myöskin voimme valmistautua tuleviin haasteisiin. Täytyy olla alueellisia sopimuksia ja myöskin kansalliset ja EU-välineet tulisi tässä ottaa mukaan. Me emme halua, että sosiaalirahasto sitä heikennettäisiin EFRAN nimissä näitä pitäisi täydentää ja täydentä, täydentävyyttä tulisi siis parantaa. Sosiaalirahaston tehokkuus. Hän liittyy myöskin tähän tavoitehakuisen lähestymistapaan. Meidän täytyy kysyä meiltä, että olemmeko saavuttaneet ne henkilöt, joita tässä pyritään tavoittelemaan, olemmeko ottaneet sellaiset eh, ihmiset takaisin työmarkkinoille, jotka ovat olleet marginalisoituneita? Olemmeko ottaneet haavoittuvassa asemassa olevat eh, ryhmät tässä huomioon? Ja tämä tarkoittaa myöskin sitä, että yksinkertaistaminen on välttämätöntä. Me olemme myöskin työstäneet jo ehdotuksia ja eh, haluamme myöskin olla mukana panostamassa tähän yksinkertaistamiseen. Me tarvitsemme kuitenkin selkeitä sääntöjä ja myöskin vakata rahoitusta. Sitten vielä kumppanuuksien ohjaaminen. No, me olemme tässä tehneet tutkimuksia, jotka liittyvät alueisiin ja hallintotasoihin ja EU 2020-strategiaan. Me tarvitsemme myöskin horisontaalista integraatiota eri työmarkkinaosapuolten kanssa, joten työllisyysstrategiaa, alueellisella tasolla, no yritysten, ammattijärjestöjen ja muiden täytyy tässä olla mukana. Tämä on täysin välttämätöntä ja myöskin eri alueellisten verkkojen verkostoituminen on tärkeää. ESF on mielestämme tulevaisuusorientoitunut väline, joka ehdottaa ratkaisuja paikallisille ihmisille ja jonka tarkoituksena on myöskin hiukan helpottaa kriisiä, joka ei ole vielä täysin kadonnut. Kiitokset siitä herra Konireuter. Viisi minuuttia niin ikään. Dante, merci au comité emploi de nous inviter. Kiitos. Platform and this makes a difference is representing civil Edustamme kansalaisyhteiskuntaa ja työmarkkinajärjestöjä. Ja kun puhutaan kumppanuudesta rahastossa, niin se koskee mitä erityisesti. Asia, joka täytyy tehdä selväksi, on se, että mikä on rahaston tarkoitus. Nyt edetään kriisi- ja säästö, säästämisen aikaa ja usein kuullaan, että talous toipuu ja työpaikkoja luodaan. Se saattaa olla totta, mutta työmarkkina, työmarkkinoiden realiteetit eivät välttämättä seuraa tätä talouskehitystä ja Muistuttaisin siitä, että EG Metallin saksalaisen ammattiliiton selvitys osoitti, että 41 ovat rajoitettuja sopimuksia, vain 15 pysyviä sopimuksia näistä uusista, eli mikä tällä on sitten vaikutus syrjäytymiseen ja köyhyyteen, mikä on rahaston paikka tänä aikana. Ja tämä suuri taistelu ei ole sitä, tai suuri taistelu on sen käytöstä. Pitääkö sen korvata ne varat, jotka valtiot joutuvat leikkaamaan pois, koska valtiot on salisvarastossa on vielä rahaa käytössä. Vai pitääkö sinne olla aktiivisen mukaanoton strategia? Ja se on jotain muuta, koska täytyy ajatella niitä, jotka ovat kauimpana työmarkkinoilta. Ensimmäinen väittämä olisi sanoa, että tarvitaan 2020 yhteys eri lippulaiva-aloitteisiin. Yksi on köyhyysfoorumi. Onko sosiaalisesta ainut väline köyhyyden torjunta vai onko sillä muita tarkoituksia? Mitä sitten uudet taidot, uudet työpaikat, mitä sillä ymmärretään sillä ohjelmalla? Onko se vain korkean tason tekniikkaa korkean ammattipätevyyden omaaville vai niille, joilla on myös vähemmän ammattipätevyyttä, kuten esimerkiksi taso 5-6 Ranskassa. Miten e- EUR, sosiaalirahaston varoja voidaan suunnata näitä ihmisiä kohti? Sitten menetelmien helpottaminen. 80-90-luvulla tein työtä rahaston parissa, kun tein, olin Ranskassa töissä, ja olin epätoivoinen tästä hallintorasitteesta, mutta joskus oli se vaikutelma, että pitäisi olla vieläkin huolestuneempi, koska 20 vuotta myöhemmin puhutaan samasta asiasta, ja täytyy puhua tästä hallintorasitteesta vieläkin. Hallintotasolla on ongelma, rahoitustasolla on ongelma, ja muutkin ovat sanoneet, ehkäpä tarvitaan selventämistä, että mikä on yhteisrahoituksen osuus koska jotkut jäsenvaltiot, niillä ei ole säästötoimien vuoksi mahdollisuutta yhteisrahoittaa näitä ohjelmia. Meillä on myös sosiaalialan kansalaisjärjestöt, joilla myöskin on vaikeuksia yhteisrahoituksessa. Tähän asiaan pitäisi tarttua ja se voidaan tehdä vain, jos meillä on selvää, mitä haluamme. Kysymys tulee esille Onko kyse pelkästään ammattikoulutuksesta? Onko silloin kyse pelkästään työpaikkojen luomisesta vai sosiaalisesta mukaanottamisesta? Täytyy myös selventää, mikä on suhde niiden välineiden välillä, joita on rahastolla, joita on jäsenvaltioilla. Kyse on myöskin muiden kuin sosiaalialan kumppaneiden mukaanottamisesta, koska voin kertoa, että sosiaalialan realiteetit ovat erilaiset eri jäsenvaltioissa. Kansalaisyhteiskunta täytyy saada mukaan. Koordinaatio kysymyksestä puhuin. Ja sitten loppuajalla sanoisin, että todellakin täytyy palata keskusteluun tästä tuloshakuisuudesta. Mitä se tarkoittaa? Jos kyse on laadusta, niin hyvä. Anteeksi, jos kyse on määrästä, niin silloin asia on selvä, mutta jos kyse on laadusta, niin miten saada ihmiset takaisin työhön? On monia ihmisiä, jotka tarvitsevat enemmän kuin ammattikoulutusta. He tarvitsevat sitä, mitä kutsumme social accompanyingiksi. Sillä on kyse sosiaalisten taitojen, pehmeiden taitojen, kielitaitojen, kulttuurien välisen viestinnän taitojen kanssa – ei varmaan odota, että teen sellaisen johtopäätöksen, että jos on jotain, mitä vastustamme, on se, että käytetään rahaston varoja välineenä sanktioille, koska jotkut jäsenvaltiot eivät noudata sääntöjä, koska silloin kaksoisrangaistaisiin niitä, jotka ovat syrjäytyneimpiä ja kauimpana työmarkkinoista. Lopuksi sanoisin, että selvennetään se, mikä sosiaalirahaston tarkoitus on. Pidetään soveltamisella sinä kuin se on ollut aiemmin ja mikä on sitten ammattikoulutuksen käsite, se pitää selventää, ja ketkä pitäisi ottaa mukaan sosiaaliston tulevaisuudesta koskevaan keskusteluun. Työmarkkinajärjestöille on osansa, mutta myöskin julkisille hänellä julkisille työnantajille ja sosiaalisille alan järjestöille, koska me kaikki tiedämme, missä tarpeet ovat. Joten kiitoksia kovasti, että saimme puheenvuoron ja pahoittelen, että 10 prosentilla ylitin puheajan. Merci beaucoup. Vous avez été parfait. Kiitokset. No niin, nyt kaikki ovat käyttäneet tämän puheenvuoronsa ja meillä on mahdollisuus käydä keskustelua. Rova Jefsovitska ja sen jälkeen Rova Schröter. Kiitoksia. Haluaisin kiittää Elisabettia tämän kuulemistilaisuuden valmistelusta ja että on valittu näin laaja asiantuntijoita jotka näin laajallisesti voivat näyt- näyttää ja kertoa kokemuksistaan sosiaalirahaston käyttämisestä. Oli hyvin mielenkiintoisia puheenvuoroja alustuksia. Täytyy kuitenkin sanoa, että puuttui joitakin osatekijöitä, jotka minusta näyttävät olennaisilta. Puhuitte siitä, että välttämätöntä on parantaa rahaston varojen käytön tehokkuutta ja tunnustan, että keneltäkään teistä en oikeastaan kuullut tietoa tai edes ikään kuin julistusta siitä, että sosiaalirahaston käytön pitäisi liittyä tiukasti siihen, että äh, tarkastellaan mitä tarpeita työmarkkinoilla on. Minulla oli kerran tällainen ihmeellinen seikkailu, seikkailu tanskalaisilta ja saksalaisilta opin, miten voidaan tarkkailla työmarkkinoita, miten voidaan järjestää koulutusta, parantaa pätevyyksiä. Ja näissä maissa nämä asiat liittyvät työmarkkinoiden tarpeisiin. Tämä on se heikoin kohta sosiaalirahaston käyttämisessä ja pitäisi yrittää löytää sellaisia ratkaisuja, jotka ottavat tässä asiassa. Minulta pyydettiin, että kertoisin miten voitaisiin tilannetta parantaa omalla alueella, niin tulen alueelta, joka on yksi johtajista, jos puhutaan sosiaalirahaston tehokkaasta käytöstä. Ehdotin, että he perustelivat jonkinlaisen ajatushautomon, että nuoret ihmiset heitä valmisteltaisiin yrityksissä, harjoittelussa ja tällaisissa harjoitteluissa, koska minulla on se vaikutelma, että yleensä ei ole aikaa valmistaa opiskelijoita työhönsä niin että he pystyvät heti alkamaan työnsä. Mutta ajatushautomossa tai tällaisessa mm, lahjakuuksien hautomossa voitaisiin saada sinne ihmisiä, sellaisia ihmisiä, jotka, jo, joita ty, työnantajat tarvitsevat. Ja voitaisiin sitten tukea näitä nuoria työntekijöitä niin, että pystyvät heti osallistumaan työhön, se auttaisi siinä, että saisivat työpaikkoja. Puhuitte myös tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta ja jos puhutaan rahaston käytöstä, aluekehitysrahaston käytöstä liittyen eh, infrastruktuuriin, niin se on yksinkertainen tehtävä, koska tiedän, että tämä ei minunkaan maassani on ollut helppoa, että muutetaan tämä ajattelutapa, että ensin saadaan rahaa ja sitten tehdään jotain, vaan että ensin eh, valmistellaan hyvä infrastruktuurihanke, joka saa rahaa, koska se näyttää, että se saa aikaan vaikutuksia. Sosiaalirahaston tapauksessa on usein sama, mielestäni huono tie. Eli valmistelemme hankkeen, hankkeen joka liittyy tiukasti sosiaalirahaston ohjelmointiin, sitten voitamme tämän hankkeen. Ja sitten aletaan etsiä näitä edunsaajia, jotka osallistuvat koulutuksiin. Ja, eikä sekään ole aina vaikuttavaa, koska eivät tällöin ihmiset aina osallistu sellaiseen, mitä todellakin tarvitsevat. Ja miten sitten näitä edunsaajia kehoitetaan osallistumaan näihin ohjelmiin? On monia esimerkkejä, jotka osoittavat, että itse asiassa rahastosta saavat suurimman etut sellaiset koulutuslaitokset, eivätkä nämä loppuedunsaajat. Me täytyisi miettiä sitä, että millä tavalla voitaisiin jakaa nämä määrärahat, koska on esimerkiksi sellainen sääntö, joka mukaan 25 prosenttia voidaan käyttää hallintokuluihin, mutta vain 10 prosenttia esimerkiksi laitteiden ostamiseen, esimerkiksi eh, laboratoriolaitteisiin. Ja tätä suhdetta ehkä kannattaisi muuttaa. Ja puheenjohtaja keskeyttää. No niin, nyt on syytä eh, eh, päättää, koska monet muutkin haluavat käyttää puheenvuoroja ja luonnollisesti meillä tulee jatkossa olemaan muitakin mahdollisuuksia käydä keskustelua meidän omista kokemuksistamme ja, ja kannoistamme. Mutta nyt tarkoitus oli esittää kysymyksiä vieraillemme. Rova Schröter. Ja, vielen dank. Kiitoksia oikein paljon. Ja kiitokset vielä myöskin niille, jotka ovat saapuneet tänne paikalle. Ja vaikka esitykset joutuivat nyt, tai ne jouduttiin pitämään lyhyesti, lyhyesti niin tota, tuota, olisi hyvä, jos voitaisiin saada myöskin kirjallisena nämä, koska tämä on hyvin hankalaa työtä, joka meillä on edessämme. Haluaisin tässä mainita muutaman asian. Mielestäni on erittäin myönteistä, että tämä kumppanuusperiaate on otettu keskiön. Ja tämä on kaikille jäsenvaltioille tarkoitettu. Se on velvoittavaa ka- kaikki ne kohtineen artiklassa 5. On hyvin myönteisiä esimerkkejä tähän liittyen, missä tämä on myöskin täytäntöön pantu menestyksekkäästi, kun ajatellaan kumppaneita ja tarpeellisia taloudellisia ja materiaalista tukea, jotta kumppanuus voitaisiin hyödyntää, mutta on myöskin esimerkkejä, missä tämä ei ole toiminut ja pyytäisinkin, että voisitte niiden edustajien kanssa neuvotella tästä, mm, jossa se ei ole toiminut ja myöskin painostaa jäsenvaltioita. Jäsenvaltioiden tulisi tämä toteuttaa. No me pidämme kumppanuutta tärkeänä ja haluan myöskin kuulla, että mitä haluatte uudistaa ja parantaa, mutta tämän täytyy nyt sitten kyllä sopia kaikille Euroopassa. Tämä draining kysymys, no se, sen voimme ottaa huomioon, kun tässä valmistelemme uutta kautta. Tämä on tavoite, joka mielestäni kyllä onnistuu. Tämä ei ole mikään uusi asia, mutta mikä nyt tässä tekstissä tulisi parantaa, on selvää. No sitten kysymys siitä, että miten, millainen tämän yksilötteisen määritelmän tulisi olla. Haluaisin sen tietää, koska on melko vaikea sitä määritellä. Meillä täytyy olla myöskin tällainen desentralisoitu teho, eli ei voi olla sitä vaaraa, että me tässä rajoitamme tämän määritelmän kautta. Kun meillä on uusia aiheita, uusia tavoitteita, kun ajatellaan sosiaalirahastoja, ja näin tulee olemaan, koska tämähän nyt on se suuri ero EU 2020 ja aikaisemman ohjelman välillä sosiaalinen inkluusio ja työllisyys, ne ovat tärkeitä. Tätä me emme saaneet aikaisemmin mukaan, koska jäsenvaltiot sitä vastustivat ja totesivat, että tämä ei ole Euroopan kompetenssissa. Tästä syystä se ei tule ESFään. Minä muistan neuvottelut vielä ja se, mitä saimme mukaan, on maksimaalinen, minkä me saavutimme tuolloin. Joten minua kiinnostaa tietysti se, että mitä tämä tarkoittaa, kun ajatellaan kumppanuuksia. Me tarvitsemme uusia kumppaneita tässä periaatteessa, koska meillä on uusia tehtäviä. Olisin halunnut kuulla, että mitkä teidän konkreettiset ehdotuksenne tähän ovat, ja niin, että ne ovat Euroopan laajuisesti käytettävissä, eivätkä rajoitu ainoastaan johonkin kansalliseen tahoon. No sitten tämä ehdollisuus. Tähän haluaisin vain todeta, että komission ehdotuksessa on kolme tällaista ehdollista kohtaa. Te puhuitte ainoastaan yhdestä. Kyse on tästä makrotaloudellisesta. Saamme täällä enemmistön aikaiseksi, joka sen hylkää, mutta täällä on kaksi muuta, jotka mielestäni ovat erittäin hyviä. Eli se, että jäsenvaltiolla täytyy olla tiettyjä edellytyksiä rakennerahastoihin liittyen, mitä tulee lainsäädäntöön. Tämä on tärkeää. Se, että onko olemassa järjestelmä, jossa tuetaan sosiaalista puolta ja tällaiset kysymykset, niin minua kiinnostaisi, että mikä teidän kantanne tähän on. Ja sitten puhuitte tästä Global Grantista, joka on olemassa. Kyllä sitä joissakin jäsenvaltioissa käytetään, mutta monissa ei. Se on nyt jo olemassa, eli toinen asetus. Mutta sitä ei kuitenkaan kaikissa jäsenvaltioissa käytetä. No miten nyt sitten voitaisiin ö, saada aikaiseksi se, että jäsenvaltiot voisivat näitä olemassa olevia asetuksia soveltaa ja monet niin myöskin tekevät. Niillä on hienoja hankkeita. Miten ne käyttäisivät niitä nyt, että saisimme sitten seuraavankin asetukseen mukaan? Ja yhtään ei puhuttu siitä, että mitä tässä tulisi nyt sitten parantaa, koska mielestäni se on riittävän globaali jotta voitaisiin olla joustavia ja soveltaa sitä. Minä en sitä nyt haluaisi määritellä mitenkään tarkemmin, koska sitten se, se tippuisi monista kohdista pois. Olisin halunnut tähänkin vielä hiukan saada lisää. Rova Kinga ja Rova Edith Bauer sen jälkeen. Thank you very much. Uh, and thank you for the... Kiitoksia ja kiitoksia alustuksesta. Voidaan olla varmaan samaa mieltä, että kriisin aikana oli hyvä väline joka esti työttömyyden kasvun toisaalta voidaan olla varmaan sitä mieltä, että tämä kaksinainen tavoite, että tuetaan työllisyyttä, mutta myös sosiaalista integraatiota ja niitä, jotka ovat kaukana työmarkkinoista, on jotain sellaista, joka pitäisi pitää myöskin seuraavissa rahoitusnäkymissä. Minä vain haluaisin mainita joitakin näkökohtia ja mielelläni kuulisin mielipiteeni siitä, että miten missä määrin SFN voitaisiin ottaa mukaan SFN prioriteetteihin se, kun tehtiin mikrorahoitusvälineen kanssa työtä, niin sovittiin tästä koulutus- ja mentorointielementistä. Se on siellä hyvin tärkeä, joka valmistaa ihmisiä, joilla ei ole ollut minkäänlaista kokemusta yrittäjyydestä, niin he, näitä ihmisiä valmistellaan ja seurataan heitä jonkun aikaa yrittäjä, yrittäjäksi tulemisessa. Miten näette, että eri jäsenvaltiot, miten paljon ESF palvelee tätä tarkoitusta ja miten näette tämän asian tulevaisuuden? Se on yksi kysymyksistäni. Niin Toinen kysymys on se, että kun puhutaan elinikäisestä oppimisesta, useimmin puhutaan vanhemman iän koulutuksesta. Mutta minun mielestäni, jos todellakin otetaan huomioon varhainen tarve varhaisessa lasten kehittymisessä, jolla luodaan yhtäläisiä mahdollisuuksia lapsille, jotka tulevat epäedullisista olosuhteista, että pystyisivät pärjäämään koulussa hyvin myöhempinä vuosina, niin varhaislapsuuden kehitys voisi olla asioita, ja se voisi tukea kuulisin mielelläni mielipiteeni myös tästä. Ja nyt kun puhutaan romanistrategiasta, niin tämä on sitäkin tärkeämpää. Joskus kouluvuoden alussa on sitten liian myöhä auttaa lapsia pärjäämään koulussa, kun on ihan enemmän tai vähemmän selvää sitten, että he eivät myöskään onnistu työmarkkinoilla. Kolmas kysymykseni, että miten näette, miten paljon ESF voi auttaa romanistrategiassa, jonka parissa olemme tehneet työtä parlamentissa. Ja myös komission neuvosto liittyy siihen myöhemmin. Äh, Madame Bauer, puis Madame... Rova Bauer ja sitten Rova Zimmer. Niin niin- Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia näistä tiedoista, joita meille tässä jaettiin. Nämä tie oli, ö, tieto oli hyvin hyödyllistä meille. Erityisesti nyt, kun me työstämme jälleen yhtä mietintöä. Ja tämähän liittyy tähän absorptiokapasiteettiongelmiin, kuten olemme kuulleet. Siihen liittyy erinäisiä ongelmia. No kollegat tässä mainitsivat, että seuraavat asiat tapahtuvat usein. Apu ja tuki ei, ei saavuta niitä, jotka tarvitsevat sitä kaikkein eniten. Minä nyt ajattelen tässä esimerkiksi köyhiä alueita ja pieniä kyliä. PK-yritykset eivät edes saa tietoja tästä, joten kysynkin teiltä seuraavaa. Mikä on teidän näkemyksemme siitä, että mitkä ovat ne mahdollisuudet, joiden avulla voitaisiin tätä absor- absorptiokapasiteettia parantaa? Rova Zimmer. Ja, vielen Dank für die, die Beiträge. Ich möchte Kiitoksia näistä esityksistä. Minäkin haluan puhua tässä melko lyhyesti, koska monet asiat, jotka tässä on otettu esille, niin minä niitä puollan. Nämä esitykset tekivät hyvin selväksi sen, että melkeinpä enemmän kysymyksiä on tässä vielä tullut esille ja jää nyt avoimeksi kuin mitä nyt tässä voitaisiin selvittää keskustelun puitteissa. No, melkein kaikki paitsi yksi puhuivat konkreettisten ryhmittymiensä puolesta, joihin he kokevat kuuluvansa. Ja tässä myöskin, kun ajatellaan sitä kysymystä, että missä määrin näitä kumppanuuksia voitaisiin laajentaa, koska mielestäni ei riitä, että nyt tässä puhutaan tiettyjen ryhmien puolesta, että minä nyt edustan tässä tiettyä kantaa tämän ryhmän puolesta ja haluan, että tulevissa ohjelmissa, kun ajatellaan kohesio- ja rakennerahastoja, nämä ryhmät otetaan huomioon, vaan yhteiskuntahan toimii myöskin tämän ulkopuolella. Jos me emme avara katsettamme ja ajattele myöskin muiden tarpeita, niin tämä menee hiukan liian kapeaksi, joten tässä Koni Reuter puhui tästä tavoitteesta, ESFn liittyen, niin tässä olisin halunnut kuulla myöskin selkeitä mielipiteitä muilta siihen liittyen, että mitä ESFn tulisi tulevaisuudessa tehdä, mikä heidän mielestään on välttämätöntä, jotta myöskin tämä sosiaalinen mukaanotto voidaan täytäntöön panna. Eihän nyt voi olla niin, että sosiaalirahasto, sen tarkoituksena on toimia sen puolesta, että työ, työssä olevat tai sellaiset, jotka ovat työllisyyden ulkopuolella, puolella, niin että tämä sopeutettaisiin heille. Eli että kun ajatellaan työmarkkinavaatimuksia, niin orientoiduttaisiin ainoastaan siihen jätettäisiin kaikki muu ulkopuolelle. Jos me tekisimme näin, niin minun käsittääkseni, ja olisin kuullut myöskin teidän kokemuksistanne, niin minun käsittääkseni jo tässä toimivat ohjelmat, jotka verrattuna muihin ovat melko pieniä ohjelmia, ja joita on vähemmän käytettävissä, niin nämä eivät enää voisi toimia, vaan tämä sosiaalinen inkluusio olisi asia, josta me etääntyisimme vielä entistä enemmän. No, viittaan vielä EPSKon ö, kokouksen viime viikolla. Hekin arvioivat ja lähtevät siitä, että nämä köyhyystavoitteet, jotka ovat 2020 strategiassa mukana, niitä ei enää voida tavoittaa nyt jo EPSKon edustajat toteavat, että he eivät usko, että se saavutetaan. No mitä, mitä ihmevaikutuksia tällä sitten on äh, sosiaalirahastoon ja ohjelmointiin, ja miten me tätä asiaa käsittelemme? Tässä olisi minun kysymykseni teidän suuntanne. Kiitos. Minä haluaisin myös esittää kysymyksen eräälle teistä, nimittäin keskustelussa, joita saa kuulla, on erinäisiä tärkeitä seikkoja, joita halutaan korostaa, eri aspekteja. Alueellinen itsemääräämisoikeus rahoituksen käyttöön, onko se parempi vaihtoehto kuin se, että 2020 strategian puitteissa määritellään tavoitteet selkeästi. Sitten taas sosiaalirahastoon liittyvän itsemääräämisoikeuden aste. Pitääkö autonomia säilyttää vai pitäisikö antaa jonkunlainen kokonais toimivaltuus, jonka puitteissa varoja voidaan alueelliselta tasolta lähtien käyttää. Te viittasitte myöskin siihen, miten tärkeitä sosiaaliset yhteistyökumppanit ovat tässä yhteydessä. Millä tavoin näette tämän asian? Pitääkö meidän vielä painostaa tästä tämän asian etenemistä? Onko jotain tehtävissä? Vai voiko mahdollisesti asia nähdä niin, että rahat käytetään pikkunäpertelyn kansallisella tasolla, jos suuria linjauksia ei unionin tasolta tule? Ja vielä neljänneksi tulosten arviointiin liittyen. Kaikki te totesitte, että se on raskas tehtävä, mutta mikä olisi sitten hyvä evaluointimalli? Ensin tietysti pitää tarkastella sitä, mitä pitää tarkastella, pitääkö evaluoida henkilöiden tyytyväisyyttä vai luotujen työpaikkojen määrää tai mitä – mitä siis arvioidaan? Näyttäisi siltä, että evaluointia harjoitetaan pelkästään tilien vuoksi, mutta myöskin käyttäjien pitää olla tyytyväisiä. Itse ainakin näen tämä asia näin. Sitten vielä rahoituksesta Meillä on olemassa nyt 2020-strategia liittyvä rahaa, mutta varoja tietenkin tarvitaan enemmän. Millä tavoin sosiaalirahaston resursseja voitaisiin tarkemmin käyttää, jos esimerkiksi halutaan kamppailla köyhyyttä vastaan – niin äh, millä tavalla sosiaalirahaston resursseja voitaisiin tässä yhteydessä kohdennetusti käyttää? Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Niitä tulee nyt aika paljon, mutta tämä aihe, jota ei ihan jatkuvasti käsitellä. Tämä liittyy enemmänkin sosiaalirahastoon, mutta ei kuitenkaan pelkästään. Roa Soveskaikin jo puhui tästä samasta aiheesta. Nimittäin joskus on sellainen vaikutelma, että eurooppalaiset varat itse asiassa käynnistävät taloudellisia verkostoja ja, ja instansseja, jotka ehkä kuitenkin jollakin tavoin asettavat etulyöntiaseman tietyt alueet unionissa ajatellaan nyt vaikkapa jotain siltaa tai moottoritietä, joka rakennetaan johonkin jollekin alueelle, jossa kelpoisuuskriteerit täyttyvät ja, ja sitten taas itse rakennustyöt tehdään sellaisen tahon toimesta, jolla ei ole pääsyä Federin sosiaalirahaston rahoituksen piiriin. Miten tämä yhtälö menee? No niin, nyt sitten Rova Moran vielä. Koska kello käy, en enää halua lisätä kovinkaan paljon kysymyksiä, koska vastaukset tässä ovat nyt tärkeitä. Kuitenkin haluaisin vielä sitä kysyä, että jos ajatellaan poliittista päätöksentekoa paikallisella, kansallisella ja unionin tasolla, nimenomaan työllisyyskysymyksissä, millä tavoin sosiaalirahaston piirissä voidaan taata näiden kolmen tason johdonmukainen toiminta. Ähm, et donc, euh, Madame Marzena euh, Chilevska, si vous... Rova Chilevska vielä. On n'a pas beaucoup de temps, hein, mais je vous laisse... Eikä ei ole paljon. Voilà. I speak in Polish. It, it would be much... Puhun puolella, se on paljon helpompaa minulle. Kysymyksiä on monia eikä yksinkertaisia vastauksia ole, jotka voisi esittää kovin lyhyesti. Keskityn konkreettisiin asioihin. Jos puhutaan ehdollisuudesta, kollegat puhuivat pääasiassa makroekonomisella tasolla. Jos puhutaan sitten projektien tasolla ehdollisuudesta, niin tässä voin sanoa, että työntekijä, työnantajaorganisaatioiden mielestä ehdollisuus on tarpeen. Jos haluamme käyttää sosiaaliraston varat tehokkaasti, niin tietyt kohdat täytyy täyttää. Julkiset äh, työvoimapalvelut täytyy toimia tehokkaasti. Täytyy olla äh, käytössä tulosten arviointijärjestelmä, että voidaan sanoa, että ollaanko saavutettu se, mitä halutaan. Eli tällaisia rakenteellisia ehtoja täytyy täyttää. Täytyy luoda otollinen ympäristö, jolla, jonka myötä voidaan tukea projekteja. Projektien tasolla haluan sanoa, että ehdollisuus on jo olemassa. Rahoituksen taso, ainakin näin puolessa on. Rahoituksen taso riippuu siitä, mitkä tulokset on saavutettu. Eli Jos sovitaan jostakin konkreettisesta tavoitteesta, esimerkiksi opiskelijoiden määrä. Jos tavoitetta ei saavuteta, niin äh, rahoitusta vähennetään. Tätä voidaan kutsua ehdollisuudeksi projektin tasolla, mutta se on hyvin yksinkertainen kaava. Eli äh, ei puhuta siitä, että mitä äh, näille opiskelijoille tapahtui koulutuksen jälkeen. Puhutaan vain opiskelijoiden määrästä. Ja tässä haluaisin puhua tästä vaikuttavuudesta, koska ehdollisuus voi vahventaa myös vaikuttavuutta, mutta tämä vaikuttavuus riippuu juuri siitä, että miten määritellemme nämä tuen odotetut vaikutukset, mitä tuloksia odotamme ESF-rahoitukselta. Ja tässä ei ole mitään valmiita vastauksia tässäkään. Se, mitä kysyitte, että mikä pitäisi olla rahaston soveltamisala. No, siitä tietysti voidaan keskustella. Tietysti tehokkaimmat metodit ovat sellaisia, jotka antavat ihmisille mahdollisuuksia pitkäaikaiseen tilanteensa parantamiseen. En ole samaa mieltä niiden ehdotusten kanssa, joiden mukaan sosiaali, valtioiden sosiaalimenot pitäisi korvata sosiaalirahaston menoilla, kun valtiot eivät pysty kaikkia sosiaalimenoja enää maksamaan. Se on tällaista yksinkertaista se on yksinkertainen menetelmä, siihen ei oteta huomioon sitä, mikä on eurooppalainen tavoite. Ja sitten kun puhutaan rahaston näkyvyydestä ja että miten ymmärretään sen tavoitteet, niin se on vieläkin pienempi. Sitten nuorten yrittäjien tukeminen ja sellaiset välineet, jonka myötä voidaan rahoittaa heidän alkuvaiheen toimintaansa. Monissa maissa on kokemuksia ja monissa maissa näin tehdäänkin ja siitä saadaan hyviä tuloksia. Puolassa se on yksi menestyksekkäimmistä suosituimmista välineistä, että autetaan yrit, yrittäjäelämän alkuvaiheessa. No sitten loput kysymyksistä, nyt tiedä voinko niihin vastata, mutta haluaisin silti puhua yhdestä kysymyksestä. Jos puhutaan tästä tuen vastaanottokyvystä. Se ei ole sosiaalirahaston ongelma tällä hetkellä. Voi olla sellaisia ryhmiä, jotka eivät käytä käytössä olevia varoja sillä tavalla kuin haluaisimme. Mutta kokonaisuudessa tilanne on aika hyvä. Pystymme käyttämään rahat aika nopeasti. No sekään ei tietysti ole tavoite, jos täytyy miettiä sitä, että ne, joiden pitäisi pystyä käyttämään rahastoa, niin pystyvätkö he sitä käyttämään. Ja tämän verran tällä kertaa. Alors, je vais faire appel à la... No niin, nyt sitten vielä eh, Eero Reuterkin tässä naisten jälkeen voi kysyä lyhyesti. Teillä on näköjään muuta menoa vielä, mutta niin kuin sanottu, pyydän kaikkia vastaamaan lyhyesti, eh, koska aikaa ei ole paljon. Herra Reuter. donc. No niin, minulla on vielä menoa seuraava äh, äh, kokoukseen niin, että vastaan nopeasti. En nyt ota kaikkia kysymyksiä äh, esiin. Ensinnäkin nyt työmarkkinoiden arviointi. Miten se toteutetaan? Kuka sen tekee? Onko mahdollisesti jotakin muitakin aspekteja pitkän ja keskipitkän tähtäimen näkymät, jos asiat tehdä huonosti, ei päästä puusta pitkään. Meidän on tehtävä ensin välitöntä arviointa työmarkkinoista ja sen jälkeen vasta siirryttävä pidemmälle tähtäimelle tähtävän tarkasteluun. Mutta niin kuin sanottu, tätä tehdään paikallisella ja kansallisella tasolla, mutta näin ollen on myöskin määriteltävä se, kenen kanssa tätä arviointia tehdään ketkä ovat kumppaneina. Ensinnäkin tietenkin yhdistyspuoli, erilaiset sosiaalisen sektorin kumppanit ja myöskin julkinen valta. Niin kuin sanottu, kumppanuudesta sen verran totesin, että ei ole syytä enää lähteä keksimään pyörää uudestaan, mutta meillä on olemassa luonnollisesti julkisen sektorin lisäksi muut tahot, eri järjestöt ja yhdistykset, ammatin harjoittajat ja, ja asiantuntijat. Ei kyse niinkään ole siitä, että me tarvitsisimme uusia kumppaneita. Pikemminkin tarvittaisiin uudelleen määrittelyä erässä jäsenmaissa. Esimerkiksi Romaniassa on selkeitä, Romaniasta ja muistakin maista on selkeitä esimerkkejä siitä, että julkinen taho ja muut kumppanit eivät ole selkeästi määriteltyjä eikä yhteistyö toimi, niin siitä tietysti syntyy ongelmia esimerkiksi jo koulutuksen ja ja, ja muiden äh, kysymysten äh, yhteydessä. Sitten keinojen äh, arviointi. Meidän on mietittävä asioita ja työllisyyttä nimenomaan siitä, onko kyse laadullisesta työstä, mikä on laatu, kriteeri, jota käytetään, ja myöskin koulutuksen tarve ja, ja niin edelleen. Me olemme jo tehneet tämän tyyppistä tutkimusta ja olemme lisänneet myöskin kriteereitä, joko se onko kysymys vakituisesta työstä vai, vai jostakin muun tyyppisestä työstä. Me olemme puhuneet jo 2020-strategiasta ja myöskin köyhdenvastaisesta kamppailusta ja jollakin tavalla asiat ovat ehkä sekoittuneet. Nyt kuitenkin eh, tässä me kiinnitämme keskustelun ja katseemme pelkästään yhden tyyppisen työhön, vakituisen työhön, ja sen vuoksi mielestäni meidän pitäisi ottaa laajempi kirjo käyttöön, kun pyrimme tarkentamaan myöskin varojen käyttöä. Kiitokset. Ja nyt sitten eteenpäin vastauksissa. Je crois que ce serait intéressant qu'elle écoute la position de la CES Kiitos. Meidän kantamme ei niinkään perustu siihen, että me haluamme ikään kuin taistella kumppaneita vastaan, ei vaan nyt sitten rehellisesti äh, sanottuna täytyy sanoa, että on olemassa erilaisia kamppailuja. Esimerkiksi äh, järjestöt, kansalaisjärjestöt, jotka äh, onneksi kamppailevat köyhyyttä vastaan, mutta meillä on myöskin lisäksi ammattijärjestöjä ja, ja työ, työntekijöiden yhdistyksiä, jotka ovat mukana tässä. Kaikkihan tuntevat sanona, että joukossa on voimaa. Tämä on luonnollisesti hyvä lähtökohta ja kaikkihan me haluamme pyrkiä myöskin laadukkaaseen työhön – Meillä on olemassa nykypäivänä myös entistä enemmän äh, niin, niin sanottuja köyhiä työntekijöitä. Useissa maissahan äh, on pelkästään väliaikaisia työsuhteita äh, nykyisin, määräaikaisia ja niin poispäin, joten meidän pelkomme on se, että kun 2020 strategiaehdotuksia tarkastelee, arvoisa puheenjohtaja, niin tietenkin sosiaali- ja rakennerahastojen varat pitää käyttää 2020-strategian tavoitteiden mukaisesti, mutta ei aivan miten tahansa. Esimerkiksi sisällyttävä kasvu on yksi pilareista. Meidän on tarkasteltava tätäkin työllisyys- strategian pohjalta ja samanaikaisesti myöskin otettava huomioon köyhyyden vastaisen kamppailun tavoitteet. 20 miljoonan työttömän vähentäminen unionista vuoteen 2020 mennessä valitettavasti voi olla aika optimistinen tavoite, mutta joka tapauksessa se on todellinen haaste, kun pohdimme asiaa esimerkiksi rahoituksen kannalta. Mutta tietenkin, kun kaikki asianosaiset ja, ja eri kumppanitahot ovat mukana hankkeessa, asia on mahdollista toteuttaa. Sosiaalirahaston puitteissa kuitenkin on selvät linjaukset rajat, joiden puitteissa on mahdollista toimia. Kuitenkin nykyisin ECOFIN tekee suurimmat päätökset ja työllisyysasioista vastaavat ministerit eivät enää niinkään. Me joka tapauksessa kuitenkin haluamme uudelleen vahvistetut painopistealueet, esimerkiksi sosiaalinen inkluusio on yksi niistä. Ja esimerkiksi tasa-arvokriteerit. Jo Equal-aloitteen yhteydessä puhuimme tästä tasa-arvokysymyksistä ja myöskin kumppanustyyppinen lähestymistapa ja kansallinen taso. Nämä kaikki asiat on otettava huomioon ja tehtävä myöskin säännöllisesti analyysejä tilanteesta kun käydään keskustelua esimerkiksi ehdollisuusperiaatteesta tai, tai muista kriteereistä, jotka liittyvät lainsäädäntöön, niin joka tapauksessa nä- näihinkin on liitettävä myöskin laatu kysymykset. Me olemme jatkuvasti syventämässä keskustelua. Tällä hetkellä kaikkia elementtejä ei vielä ole olemassa. Me tapaamme jatkuvasti eri edustajia ja kumppaneita ja pyrimme syventämään keskustelua. Vielä eräs seikka, joka on merkittävä, se liittyy sosiaalirahaston autonomiaan, mutta myöskin siihen, että meidän on koordinoitava ja johdonmukaistettava, virtaviivaistettava kaikkia aiheeseen liittyviä poliitikkoja, eikä keskittyä pelkästään sosiaalirahastoa. Meille on äärimmäisen tärkeää ottaa huomioon kaikki asianosaiset paljon sanottavaa vielä olisikin, mutta kun puhuitte itse kumppanuushankkeesta ja kumppanuudesta noin ylipäätään, niin valitettavasti olemme vielä hyvin kaukana tavoitteesta. Kuitenkin muitakin esimerkkejä on, esimerkiksi Skandinavian maat. Siellä asia on pidemmälle edennyt ja todennäköisesti tulemme sitoutumaan myöskin muualla muualla asiaan entistä enemmän. Meillä on tänään kolme minuuttia, anteeksi vain, että joudun tällä tavoin nyt keskeyttämään puheenne. Rova Volosinski nyt sitten sähkötyyliin markkinoiden on oltava kaikissa ulottuvuuksissaan keskiössä, kun käydään keskustelua erityyppisistä kysymyksistä, esimerkiksi työ, työpaikkojen luomisesta, esimerkiksi pk yrityksin elinikäisestä koulutuksesta ja koulutuksesta ylipäätään alusta loppuun asti. Myöskin varhaiskasvatus on tärkeää. Synergia, koordinaatio, ja täydentävyys, nämä kaikki ovat keskeisiä periaatteita. Ja niin kuin sanottu, sanoisin myös, että joustavuus on tärkeää, jotta alueellisella tasolla voidaan autonomisesti tehdä ne tärkeät päätökset. No niin, näyttäisi, että 2020-strategia vastaa nimenomaan näitä vaatimuksia. Sitten vielä CPMRstä hyvin lyhyesti. Tämä on todella turhauttava, koska tulemme paikan päälle ja, ja haluamme selvittää ja syventää asioita teidän Me Olisi mukavaa käyttää enemmän aikaa tähän, mutta lyhyesti nyt sitten vielä työntekijöiden suojeluun liittyvät kysymykset ja valvontakysymys, millä tavoin taataan pääsy sekä koulutuksen että työelämän piiri nimenomaan niille ihmisille, jotka ovat eniten ja etääntyneet työelämästä. Tässä tarvitaan yhteistyötä ja sosiaalirahaston puitteissa meillä on mahdollista edesauttaa tilannetta, varsinkin sillä tavoin, jos julkinen sektori otetaan mukaan, alueellinen puoli otetaan mukaan ja luonnollisesti myöskin yritys maailma. Meidän on myöskin pystyttävä ennakoimaan tiettyjä seikkoja ja, ja tarkasteltava vihreää kasvua ja mietittävä, millä tavoin me mahdollisesti joudumme myöskin siirtämään kurssia koulutuksen saralla, minkälaista koulutusta tulevaisuudessa tarvitaan. Alue, alueellinen yhteistyö ja alueellinen lähestymistapa nimenomaan myöskin on yksi keskeisistä kysymyksistä. Esimerkiksi tietyillä alueilla, jossa on tapahtunut luonnon, luonnonkatastrofeja, onkin tarvittu yhtäkkiä tietotaitoa esimerkiksi metsien istuttamisen saralla ja niin poispäin. Jotkut jo lähtivät tältä pois, mutta mieluummin vielä palatakseni tuohon toiseen mahdollisuuteen, niin sanoisin, että uusi mahdollisuus on parempi termi. Meidän on pyrittävä verkostoitumaan ja pidettävä, meidän myöskin niin pidettävä jatkuvasti yllä koulutuksen merkitystä. Ja tässä yhteydessä alueellisilla yksiköillä ja paikallisella tasolla on paljon tehtävää. Itse olen toiminut kunnassa, jossa nuorisotyöttömyysaste on ollut jopa 40, joten se on esimerkki siitä, miten välttämätöntä ja tärkeää on käyttää kaikki keinot, jotta nuorisotilannetta pystytään kohentamaan. Äsken puhuitte myöskin siitä, millä tavalla sosiaalirahaston varoja voidaan käyttää. Mielestäni meidän on nyt suhtauduttava innovoivasti asiaan ja mietittävä, mitä milläkin alueella tarvitaan. Innovaatiolla ja kokemusten hankkimisella on tässä yhteydessä suuri merkitys. On tehtävä kaikki, mikä on mahdollista ja mielestäni vielä on paljon yhdessä pohdittavaa. Kiitos, kiitos näistä vastauksista. Tiedän, että teillä olisi paljon vielä tärkeää sanottavaa, mutta kuitenkin meidän on otettava huomioon myöskin työehdot. Merci. Minuutti. Niin aivan lyhyesti vielä haluaisin todeta sen jälkeen, kun kuulin vieraittenne kommentit, että meillä on ongelma nimenomaan sen suhteen, että meidän on mietittävä, millä tavoin ylipäätään pohdimme asiaa. Me tarvitsemme työpaikkoja, mutta samanaikaisesti kuitenkin tämän päivän politiikan merkityksen ja vaikutuksen arviointi on välttämätöntä. Niinpä pyytäisinkin, että järjestettäisiin uusi tapaaminen ja saataisiin aikaiseksi Euroopan parlamentin ja ammattijärjestöjen edustajien kanssa jatkuvaa yhteistyötä. Euh, vous proposez que, évidemment, s'il y a des messages euh, importants que vous voulez nous fournir par écrit,